So, dear colleagues. Niin, hyvät kollegat. Luulenpa, että on neljä yli kolme kello. Pitäisi aloitella. Ensimmäisenä esityslistalla on kohta yhdeksän. Kuulemistilaisuus se koskee kauppapolitiikkaa ja kestäviä luonnonvaraisia eläimiä ja kasvistoja. Esittelijä asiassa on Emma McClarkin. Hän on tietysti paikalla. Mietinnössä käsitellään EU-politiikkaa luonnonvaraisten eläinten ja kasviston kestävyydessä ja siihen liittyviä vaatimuksia. Meillä on tietysti paljon hienoja asiantuntijoita asiasta paikalla. Meillä on kaksi paneelikeskustelua. Ensin hahmotellaan politiikkakehystä, maailman tullijärjestö ja kaupan, ulkomaankaupan pääosasto. Ja sitten haasteiden toteuttaminen. Siellä on kansalaisjärjestöjä, Traffic International ja Interpol mukana. Tervetuloa, hyvät arvoisat vieraat. Kiitos, että tulitte paikalle. Ja ennen kuin mennään ensimmäiseen paneeliin, niin esittelijä Emma McClarkin saa viiden minuutin puheenvuoron. Thank you, Chairman. Well, good afternoon, everyone. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Minäkin haluaisin ensin kiittää lämpimästi vieraitamme, jotka ovat tulleet tänne tänään. Osa matkustanut hyvinkin kaukaa tullakseen paikalle tähän kuulemiseen, jossa keskustellaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Olen varma, että puhun kaikkien parlamentin jäsenten puolesta, kun sanon kiitos, että haluaisitte käyttää aikaanne tähän tänään. Arvostamme tätä kovasti, joten kiitos. Osalle teistä tämä tulee yllätyksenä, mutta Tämä on ensimmäinen kuuleminen, jolloin valiokuntamme, eli joka vastaa unionin kauppa- ja ulkoista tulipolitiikosta, puuttuu tähän tärkeään aiheeseen syvällisesti. Ja tämä on aihe, joka on lähellä sydäntäni. Näin on hienoa, että kollegat suostuvat pitämään tämän ajankohtaisen ja tarpeellisen keskustelun, jolla voidaan auttaa luostamaan ensimmäistä valikuntamme lausuntoa ja käsittelee laitonta luonnonvarasten lähten ja kasvaton kauppaa poliitikkoina voimia. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta opetetaan tämä laiton kaupallinen toiminta. Laiton ja tulipolitiikka se pitää olla tärkeässä roolissa näissä ponnisteluissa. Ei voi olla enää niin, että jätämme huomiota nämä vaarat, jotka monet planeettamme eläimet kohtaavat ja kasvit myös. Meillä on tärkeä velvollisuus olemassa olevia luonnonvaroja kohtaan, mutta tämä pätee myös tuleviin sukupolviin. Ilman kestäviä toimia, vahvoja toimia eivät ehkä jaa tätä hienoa perintöä kanssamme. Laiton viljelän kauppa on lisääntynyt huomattavasti ennennäkemättömällä tavalla. Ja aika on meille vastaan tässä. Nyt on tullut kaksi julkaisua, jossa on puhuttu siitä, miten selkeä tämä ilmiö on. Ensinnäkin Afrikan norsu kannan kantaa koskeva tutkimus Elephant Without Borders. Sen mukaan niitä on enää 350 000 savannella, lähes koko Saharan eteläpuolisella Afrikalla 2007 ja 20, 2014 välillä. Ainakin 30 prosenttia laski norsukaan, norsujen määrä tai 44 000 norsua erityisesti kahdessa maassa Tansaniassa ja Mosambikissa lasku on ollut erityisen suurta. Laittomat tappamiset jatkuvat kauhistuttavalla ja suurella mittakaavalla Tansaniassa. Norsujen määrä laski 109 000 vuonna 2009 34 000 vuonna 2014, josta on huomioon tämä eläinten syntyvyys ja kuolevuus, niin luku on erityisen iso. kuolleisuussa. Salametsästystäkin esiintyy huomattavan paljon. että pitää valvoa. Toinen järkyttävä tutkimus tuli YK YKlta ja yksiltä, joka tutkii näitä rikoksia. Tutkimuksessa käsiteltiin laitonta kansainvälistä kauppaa, mutta ne käytiin myös läpi laillista kauppaa, jonka sites yleisöimus ei kata. Puhuttiin siitä, että huolestuttavasti tunnuksen mukaan 18 eri maan kansalaista oli mukana tässä laittomassa kaupassa, mikä on huolestuttavaa. Sen oli houkuttelevaa liiketoimintaa 80 miljardia euroa vuosittain arvioiden mukaan. Huolimatta näistä järkyttävistä tilastoista, Pitää muistaa, että kaikki kauppa villieläinten ja kasvien totella ei ole kestämätöntä tai laitonta, eikä se kata vain niitä lajeja, jotka tunnemme niin hyvin vääristä syistä. Meidän pitää siis jatkaa työtä ja käyttää hyväksemme tätä pontta, joka nyt on saatu koppi kokouksen myötä Johannesburgissa myös ja pohtia, miten voi puuttua tähän kriisiin. Meidän tulee varmistaa, että puutumme kysymyksiin pikaisesti ja aina pitää säilyttää se prioriteettinamme. Joten meidän tulee nyt tarkastella sitä, miten voimme löytää pragmaattisimmat ja nopeimmat vastaukset siihen, että lajeja ja asuinalueita säilytetään, miten voimme auttaa säilyttämään tämän maapallon tuleville sukupolville. Mutta lopuksi lyhyt kertomus. Se on traag- traagisimmista osoituksista siitä, mikä synkkä tulevaisuus meitä odottaa, jolla me nyt toimiin. Keski-Kenian tasangoilla on sellainen, sellainen toimintaa, tai siis siellä on maailman kolme viimeistä erä, erään sarvikuonilain yksilöä. Niitä nyt vahditaan, koska ne on metsästy sukupuuton partaalle. Toivoisin, että nämä viimeiset yksilöt saataisiin pidetty hengissä ja että laji elvytettäisiin. Huomattiin, että nämä kaksi naarasta eivät voi kuitenkaan saada jälkikasvua huolimatta ponnisteluista nämä elämät, elämät tulevat olemaan lainsa viimeiset, kunnes ne sitten kuolevat sukupuuttoon, jolle me ryhdyt toimiin nyt. Useimmat lajit tulevat jakamaan tämän kohtalon. Laittoman kaupan syyt, niitä on useita. Tässä ei voi valita mitään yhden koon ratkaisua tai ihmeratkaisua. Kuitenkin meidän tulee katsoa kauppapolitiikkaa mahdollisuutena toimia. Se on yksi tärkeimmistä välineistä, jolla voidaan torjua laitonta kauppaa. Tämä on meidän tehtävämme poliitikkoina, että käytämme kaikkia välineitä käytössämme, jotta voidaan lopettaa tämä toiminta, joka tuhoaa lajeja ja rahoittaa myös terrorismia ja muita rikollisia toimintoja. Odotan innolla tämän päivän kuulemista. Vieraitemme panosta. Pitää pohtia, mitä me poliitikkoina voimme tehdä, jotta puutumme näihin hälyttäviin trendeihin ja toivottavasti voimme sitten käyttää hyväksi tätä saavutettua liikevoimaa. Kiitos. Uh, Kiitos Emma alustuksesta. Asian esittelystä sitten ensimmäinen paneelin keskustelija keskusteluosuus luonnonvaraisen eläinten ja kasvuston politiikkakehys ja sen kestävyys. Ensimmäisenä herra Kunio Mikuria, joka on pääsihteerinä ollut vuodesta 2009 lähtien maailman tullijärjestössä. Ja 2014 tämä järjestö kehotti tulliviranomaisia kiinnittämään huomiota kaupan luonnonvaraisilla eläimillä ja kasvustoilla, joten kovasti odotan maailman tulijärjestön kannan kuulevani ja hän saa puheenvuoron kahdeksan minuuttia, olkaa hyvä. Okay. No, thank you. Technology, it's uh, sometimes... Niin, kiitoksia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin en alkuun kiittää teitä äh, siitä, että olette kutsunut minut tänne puhumaan, koska tämä kauppapolitiikka ja Luonnonvarasten eläinten kestävyys on meille tärkeä kysymys. Meillä on kansainvälinen kansalaisjärjestö kyseessä, joka luotiin vuonna 1952 Brysselissä. Ensin jäseninä olivat pääasiassa eurooppalaiset maat, mikä merkitsee sitä, että me olemme yksi Euroopan tulliunionin kulmakivistä. Nykyisin meillä on 180 jäsentä ja se mitä teemme on pyrimme parantamaan tehokkuutta tullitoiminnassa ja hallinnossa asettamalla kriteereitä ja tarjoamalla teknistä apua ja samalla edistäen kansainvälistä yhteistyötä. Kuten tiedätte, tullit ovat maiden rajoilla strategisissa paikoissa. Ja perinteinen toimemme oli se, että keräsimme tietoa, mutta nyt pyrimme suojelemaan yhteiskuntaa laittomalta kaupalta ja pyrimme helpottamaan laillista kauppaa. Toisin sanoen kaupan helpottaminen ja yhteiskunnan suojelu ovat näitä, joita teemme. Ja tätä tarkoitusta varten meillä on teknologia käytössä ja riskinhallinnointia rajoilla. Kun puhutaan luonnonvaraisista eläimistä, niin liittyvistä rikoksista, pyrimme lisäämään tietoisuutta, koska tuli hallinnoinnissa tarvitaan priorisointeja. Ja tämän takia olemme tehneet tutkimuksen, jossa on, ovat mukana 180 jäsentämme sen mukaisesti. Monet tuulihallinnot ovat sitä mieltä, että ne haluaisivat olla mukana rikosten torjunnassa mutta meillä puuttuu rahoitusta tässä suhteessa. Tähän pyrimme kuitenkin saamaan muutosta. Vuonna 2014 hyväksyimme julkilauseman, joka koskee laitonta luonnonvaraisten eläinten kauppaa. Eli se merkitsee sitä, että tullit ovat valmiita toimimaan tällä alalla ja hallitusten tulisi tarjota enemmän tukea tässä suhteessa. Näin tarvitsemme myös tukea suurelta yleisöltä, koska toimimme yhteiskunnassa ja ilman tuota tukea on erittäin vaikea kantaa tätä vastuuta. Jos suuren yleisön tietoisuus lisääntyy, niin se saattaa muuttua myös poliittiseksi tueksi Ja kun saamme enem- näin saamme enemmän juridisia välineitä käyttöömme esimerkiksi tutkintatoimissa. Me takavarekoimme laittomia hyödykkeitä, mutta sen jälkeen meidän täytyy pyrkiä purkamaan tuo laiton tarjontaketju. Ja tämä on meidän työmme. Sen lisäksi tarjoamme myös voimavarojen lisäämistukea, varsinkin Saharan eteläpuolisissa maissa. Meillä on siellä sellainen hanke, joka nimi on Inama. Se merkitsee Sambiassa olevaa, oleva, olevia luonnonvaraisia eläimiä ja erityisesti Euroopan unionin maiden tuella, kuten Ruotsin, Saksan ja myös Yhdysvaltojen ja Siteksen sihteeristön tuella olemme kouluttaneet satoja tulliviranomaisia sen suhteen, miten tunnistaa näitä eläimiä. Ja näin nämä voivat myös tehdä työtä laivalvontaviranomaisten kanssa purkaakseen näitä rikollisjärjestöjä. Tämä on erittäin tärkeää. Varsinkin tutkimusten mukaan Euroopan unionin jäsenet ovat niitä, joilla on paljon voimavaroja, yli 60 prosenttia Euroopan tullihallinnoista ovat sellaisia, joilla on tutkimusmandaatti, mutta Afrikassa tämä tilanne ei ole samankaltainen. Ei ole tietoa, ei ole resursseja, eikä ole tätä mandaattia. Eli tähän pyrimme pureutumaan ja koulutuksen jälkeen järjestämme sitten operaatioita niin, että voimme saada heti ensikäden tietoja sen suhteen, millä tavalla takavarikkoja voidaan tehdä ja millä tavalla tutkintoja yhdessä muiden lainvalvontaviranomaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa voidaan tehdä. Meillä on myös kansainvälisiä kumppanuuksia, joita tarvitsemme kansainvälisten kumppaneiden kanssa – Esimerkiksi vuonna 2010 käynnistetty aloite yhdessä Interpolin, Sitesin, Maailmanpankin ja muiden kanssa. Tämä on toinen alue, jossa Meillä on eri lainvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä, samoin myös elinkeinoelämän kanssa kaupan ja kuljetuksen puolella. Me haluamme tietysti helpottaa kuljetuksen tapahtumaa, mutta haluamme myös samalla pysäyttää laittoman kaupankäynnin. Ja tällä alalla kumppanuus on erittäin tärkeä. Tässä yhteydessä olemme käynnistäneet Task Forcein, joka toimii ja aiemmin tänä vuonna Lontoossa allekirjoittimme Buckingham Palacen julkilausuman, jossa ilmaistaan, millä tavalla kuljetuskalusto voi olla yhteensopiva ja valla voida välttää se, että ne ovat mukana kansainvälisessä rikollistoiminnassa, jossa rikokset kohdistuvat luonnonvaraisiin eläimiin. Pyrimme siis jatkuvasti kehittelemään työkaluja ja välineitä niin, että jotta voimme saada näitä toimivaltaisia rajaviranomaisia, ei pelkästään tullia siis. Ja näin Me olemme allekirjoittaneet muistion tästä kysymyksestä. Ja sitten sen kanssa teemme yhteistyötä ja yhteenvetona voisin todeta, että minä arvostan tätä kuulemistilaisuutta, jonka avulla lisätään tietoisuutta ja saadaan tukea. Ja arvostan Euroopan unionin ponnistuksia luonnonvaraisen eläimiin kohdistuvien rikoksien torjunnassa. Kiitoksia kovasti. Kiitos viimeisessä Ne Otitte kauppasopimukset esille. Se olikin hyvä asensilta seuraavaan puhujaan, Rova Tuininko. Hän on yksikön päällikkö ulkomaankaupan ja kestävän kehityksen yksikössä ulkomaankaupan pääosastolla reilun kaupan aamiaisella aloitettiin. Oikein hyvä minä olikin. No se nyt ei koskenut reilua kauppaa luonnonvaraisilla eläimillä, mutta nyt tietysti me kuulemme, että miten kauppasopimukset voivat olla osa laittoman kaupan torjuntaa luonnonvaraisissa Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos näistä alustavista huomioista. Aamiaisessa oli kyllä kestävä elementti, mutta ilo olla reilun kaupan aamiaisella, mutta ähm, luonnonvaraisia en haluaisi syödä, haluaisin pitää ne luonnossa. No joka tapauksessa kiitos mahdollisuudesta puhua täällä aiheesta. Ympäristönkin pääosaston kollega on mukana, hän täydentää esitystäni merkkinä siitä, että pääosastot toimivat yhdessä. Komissio on pannut merkille, miten, tilanne vakava, miten vakava tilanne on luonnonvaraisissa ja toimintaohjelma on hyväksytty torjuntaan. Siinä on laaja lähestymistapa. Se ei ole pelkästään suojelu, vaan otetaan huomioon se, että organisoidut rikollisverkostot ovat usein mukana. Henkilökohtaisesti olen aikamoinen matkailija ei olen ollut monissa eri, eri osissa maailmaa ja olen tietoinen siitä, miten herkkä tilanne on luonnonvaraisten osalta. Toimintasuunnitelma ottaa huomioon sen, että komissiolla on yhdennetty lähestymistapa, jolla halutaan säännellä luonnonvaraisia ja torjua laitonta kauppaa, koska haaste on monitahoinen. Siihen kuuluu muun muassa EUn ja monenvälisiä sääntelyjä, tullisääntöjä, voimavarojen kehittämistä ja sidosryhmien mukaan ottamista. SITES on pääväline, jonka kautta kauppaa säännellään ja kollega Stilstrand puhuu tästä piakkoin lisää. Erityisesti osapuolten konferenssin tulos, joka päättyi viime viikolla, on tärkeä sitten, On voimakas väline ja melkein kaikki valtiot ovat sen ratifioineet, mikä tarkoittaa, että sitä päätökset vaikuttavat kauppaan globaalilla tasolla ja näin voidaan välttää ongelmia, joita voisi tulla kahdenvälisellä pohjalta nyt kun neuvotellaan kahdenvälisiä kauppasopimuksia, niin pääosasto tai komissio pyrkii tehokkaaseen toimeenpanoon Äh, monenvälisessä ympäristössä mukaan lukien sitten. Siellä on erityissitoumuksia siitä, että luonnonvarasten kauppaa torjutaan. Ne ovat kestävän, kestävän kaupan kappaleissa. Erityisartikla otettiin tekstiehdotukseen mukaan, jota EU ehdotti TTIP-neuvotteluissa. E niiden säädösten lisäksi, joilla halutaan varmistaa sitä sen tehokas toimeenpano, niin äskettäisissä vapaakauppasopimuksissa, kuten Vietnamin kanssa, on otettu mukaan säännöksiä, joilla halutaan vähentää kauppaa luonnonvaraisilla tuotteilla. VTOssa myös komissio on aktiivinen osallistuja komiteassa, joka koskee kauppaa ja ympäristöä. Se on tärkeä komitea, jotta voidaan saada yhteisvaikutuksia kahden politiikkaan välillä. Olemme ehdottaneet useita tai esitelleet useita politiikan aloja EU-ssa ja yritämme saada aikaan toimintaohjelman komiteassa hyväksytyksi seuraavassa kokouksessa. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegalle Hannelle Stilstralle, niin haluaisin painottaa sitä, että olemme sitoutuneita tulemaan tänne ja äh, käsittelemään asiaa, tätä tärkeää asiaa kanssamme. Kolmas puhuja on herra Stilstra, joka on ympäristön pääosastolta varayksikön johtaja. Yksikkö käsittelee monenkeskistä ympäristöyhteistyötä. Kiitos puheenjohtaja minunkin osaltani. Kiitos kutsusta kokoukseen. Mukava kertoa työstämme ja myöskin jostakin tuloksista. Haluaisin keskittyä todellakin kahteen asiaan. Toinen on toimintasuunnitelma, josta kollega juuri puhuikin. Ja toinen on osapuol- sopimuksen osapuolten konferenssi, joka pidettiin viimeisen kahden viikon aikana. Oikein hyvä tapahtuma meidän näkökulmastamme. Toimintasuunnitelman osalta Sieltä toin vain yhden kopion mukaan, joten valitettavasti en voi jättää sitä tänne, mutta tässä se on. Komissio on sen hyväksynyt vuoden alussa. Ja vaikka tietysti olemme aktiivisesti toimineet luonnonvaraisten asiassa jo pitkään, niin tämä on ensimmäinen kattava toimintasuunnitelma, jonka olemme hyväksyneet komission puolella. neuvosto vahvisti toimintasuunnitelman kesäkuussa ja uskon, että parlamenttikin parhaillaan tarkastelee tätä syvällisemmin ja toivottavasti vahvistaa asian sitten poliittisesti. Toimintasuunnitelmassa on kolme prioriteettia. Yksi on eltaehkäisy, eli kaupankäyntiä luonnonvaraisilla ennaltaehkäistään puututaan perimmäisiin syihin. Sitten on laaja kirja toimia, kun halutaan lainsäädäntöä toimeenpanna tehokkaammin alalla sekä EU-tasolla että jäsenvaltioiden tasolla. Mutta ottaen huomioon myös sen, että muita maita yritetään auttaa lainsäädännön toimeenpanossa siltä osin kuin sitä niillä on. Ja kolmanneksi, on joitakin toimia, joilla halutaan parantaa yhteistyötä eri järjestöjen välillä, järjestöjen, jotka ovat mukana torjuntatyössä. Tämä viimeinen kohta onkin se, jota haluaisin painottaa tässä enemmän. Kuten sanoin, tämä on ensimmäinen kattava toimintasuunnitelma. Ja vaikka nyt komissiossa ympäristöosastolla työskentelen, ja olemme olleet johtoasemassa komission sisällä tässä työssä, niin sitä on kuitenkin kovastikin yhteistyössä kehitetty komissiossa sekä sidosryhmien kanssa ja tällä mennään ympäristöalan ulkopuolelle, mikä tarkoittaa, että toimintasuunnitelman toimeenpano on juuri se, mitä tarvitaan. Siinä täytyy saattaa yhteen kaikki toimijat yksityiseltä sektorilta, kansalaisjärjestöistä, eri maista, tullipuolelta, ja muutkin politiikkalohkot mukaan lukien. Muutama minuutti vain puheaikaa, joten tarttuisin muutamaan toimeen toimintasuunnitelmasta. Yksi on esimerkiksi se, että käytämme kehitysyhteistyövaroja tukeaksemme voimavarojen kehittämistä kehitysmaissa niin, että voidaan paremmin puuttua siihen, että luonnonvaraisia koskevaa politiikkaa paremmin toteutetaan. Ja toinen asia on vielä, että haluamme käsitellä sisältöasioita yksityissektorin kanssa vielä paremmin. Useat yritykset ja yhden edustaja taitaa olla täälläkin ovat esitelleet toimiaan siinä, mitä ne, pyr- mitä ne pyrkivät ennaltaehkäisemään kaupankäyntiä luonnonvaraisilla eläimillä ja kasvustoilla. Siinä on vielä potentiaalia tehdä enemmänkin ja tässä vetoaisin yksityisen sektorin, että tarkasteltaisiin, mitä yhdessä voidaan tehdä, jotta lainsäädäntöä voidaan toteuttaa paremmin alalla. 24 toimia taitaa yhteensä olla Niitä olikaan mainittavaksi tässä kaikkia, mutta joku toinen osa-alue esimerkiksi, että yritetään auttaa sitä, että saadaan kestävästi hankittua raaka-aineita. On tärkeää mukaan ottaa toimitusketjun kaikki toimijat niin, että tuotteen alkuperä on kestävä. Ja voitte kuvitella, että tähän liittyy paljon teknisen tason työtä, jotta tästä yksinkertaisesta ajatuksesta saadaan todellisuutta. Eli tämä toimintasuunnitelmasta toinen asia, kuten mainitsinkin, tai anteeksi ennen kuin unohdan, niin äh, tällä on viiden vuoden aikataulu. Toivomme, että se saadaan täysin toimeenpannuksi vuoteen 2020 mennessä, oikeastaan 2019 vuoden loppuun mennessä. Joka vuosi on niin kutsutut luonnonvaraisten päivät siellä sidosryhmät yhdessä tarkastelevat, että miten pitkälle on päästy toimeenpanossa ja sitten katsotaan, että missä täytyy justeerauksia tehdä prioriteettien ja toimien osalta. Toinen asia, jonka halusin mainita, kuten sanoin, koskee CITES-yleissopimusta. Sehän on tärkein väline kansainvälisesti uhanalaisten lajien kaupankäynnin sääntelyssä. 103 osa, anteeksi 183 osapuolta pitävät kokouksen kerran kolmessa vuodessa ja nyt tämä kokous sattui olemaan juuri viime viikolla ja sitä edellisellä viikolla. Siellä oli laajalti koolla näitä kansalaisjärjestöjä, sopimusosapuolia ja muita asista kiinnostuneita. CITES on yksi niistä yleissopimuksista, joka ainakin ympäristöalalla on ollut kovin tehokas. Ja myöskin konkreettinen tuotoksissa. 120 konkreettista ehdotusta yleissopimuksesta suurin osa niistä on hyväksytty. Usein ne sitten koskevat yksittäisiä lajeja, jotka sitten saavat korkeamman tai alemman suojatason, mutta se koskee myös monia muita ehdotuksia, joilla yleissopimuksen toimeenpano saadaan joko avoimemmaksi tai tehokkaammaksi. Kaikista näistä ehdotuksista voin mainita vain muutaman, mutta mikä mielestäni on ollut kovin tärkeä ehdotus, joka hyväksyttiin ja EU oli yksi sen tukijoista on luetteloida kaikki rosewood-puulajit. Se on puulaji, joka on kovin houkutteleva ruusupuu Aasiassa erityisesti huonekaluteollisuudelle. Mutta kun kysyntää on paljon Aasiassa, niin monet lajit ovat uhanalaisia. Ja yleissopimuksessa on päätetty taata niille korkeampi suojataso, mikä tarkoittaa, että niillä voidaan käydä kauppaa vain, jos tietyt kestävyysehdot täytetään. Ja toinen ehdotus on luetteloida ne lajit, jotka ovat siis ne nisäkkäät, joilla käydään eniten kauppaa. Murhaiskäpyä käytetään usein lääkkeisiin ja moniin muihin tarkoituksiin. Ja siinäkin suuria määriä on kaupattu laittomasti tai laillisesti asiassa viime vuosina siinä määrin, että että kannat ovat melkein hävinneet. Lajit ovat nyt suojeltua yleissopimuksessa. Muita esimerkkejä ovat hailajit, kekot, hait, muita matelioita, siis monia eläimiä, joilla käydään paljon kauppaa. Ne ovat saaneet korkeamman suojatason, mikä on hyvä asia, koska yleissopimuksessa on vahva toimeenpanojärjestelmä. Jos on maita, jotka eivät toimeenpano asianmukaisesti sitä, mitä yleissopimus vaatii, niin sitten lopulta on jopa mahdollisuus vienti- tai tuontikieltoihin näille nimenomaisille lajeille tai jopa kaikille lajeille, jotka siellä on luetteloitu. Aika tehokas toimi siis ja aika ajoin toimi toteutetaankin. Luulenpa puheenjohtaja, että parempi, että tältä erää lopetan tähän, muuten ylitän minulle annetun puheajan. Kiitos. Kiitos kovasti. Politiikkakehys on asetettu siis tästä ei tainnut olla erimielisyyttä ja nyt on eri mahdollisuuksia ottaa kantaa ja torjua laitonta kauppaa. Mutta ehkäpä kollegat, onko teillä kysymyksiä? Herra Fjellner, olkaa hyvä. Question, uh, Nyt uh, kysymys kaksi ehkä tai kolme komissiolle. TPP, Tyynemeren kauppasopimus on saanut paljon kiitosta sen tekstistä, mitä tulee luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin. Ja kun on yritetty sitesin näitä määräyksiä panna täytäntöön. Ja sitten on myös, tiedän, TTIPissä merkityksen, mutta TTIP-tekstissä on muita eurooppalaisia ideoita siitä, miten toimia. Mikä on ero EUn ja meidän päättämällä lähestymistavalla, mitä tulee TTIPin suhteessa siihen, mitä sovittiin TPP, eli Tyynemeren sopimuksessa, onko eroja lähestymistavassa, jotain, jota voimme oppia? Emma, please. Kiitos sitten Emma, ole hyvä. Kiitoksia näille ensimmäisille puhujille. Jos olisin kääntyä tässä Mikurion puolen ja todeta, että kun puhutaan tulli toimistosta. Mitkä ovat suurimmat esteet, jotka niillä ovat edessään? Mikä on kaikkein tehokkain tapa auttaa niitä? Ja kun puhutaan resursseista, niin mihin resurssit kannattaisi sijoittaa nimenomaan tuolla kentällä? Trade-pääosastokollegoilta niin haluaisin kysyä tulevista korruptiovastaisista säännöksistä, niiden sisällyttämisestä uusiin sopimuksiin. Onko sillä vaikutusta tähän ja jos voisin tiedustella tästä jommalta kummaltakin tästä kauttakulkuhyödykkeistä, EU, jotka siis kulkevat kautta, EUn kautta, mitä voidaan tehdä niiden suhteen, jotka tuodaan Eurooppaan tai jotka kulkevat meidän kauttamme. Minkälainen politiikka on ollut erityisen tehokasta tähän mennessä torjunnassa? Niin, se nyt näin aluksi. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Bernd, Niin lyhyesti pidän oikein hyvä, että Sarvikonon sarvilla ja eh, Norsuluulla on kielletty kauppa mutta että yksi valtio on vain tehnyt tällaisen toimen, niin ollaanko EU-ssa ajateltu EU-laajuista tointa, Transkan tointa täydentämään? Myöskin ennen CITES-konferenssia me tässä valiokunnassa kysyimme tai pyysimme tukea sille, että Afrikan norsut otetaan liitteeseen yksi, mikä ei tapahtunut. Mietin vain, että olisiko lisätietoa, että miksi se ei onnistunut. Kiitos. Thanks a lot and perhaps... Kiitos ehkäpä minun puoleltani. Tullivirastojen resursseista. Valenssian satamassa oltiin vierailulla eilen ja käytiin keskusteluja myös tulliyksikön kanssa. Tullien mahdollisuuksista ei pelkästään luonnonvaraisten kaupalla, siellä on myös tullikoodeksi. Kysymys on myös IPRn noudattamisesta. Eli tullilla on paljon velvollisuuksia. Mikä on teidän vaikutelmanne, herra Mikuria? Mitkä ovat voimavarat EU-ssa? Kuultiin, että joissakin satamissa yksi tulliviranomainen vastaa 12 000 lelusta ja jossain toisessa satamassa yksi virkailija vastaa 36 000 lelusta. Ja kun tällainen on konttien määrä, niin voidaanko todellakin tunnistaa ja torjua laitonta kauppaa luonnonvaraisilla? You... Niin, ehkäpä te aloitatte vastaamaan. Uh, thank you very much for... Kiitoksia kysymyksistä ja kiinnostuksesta. Ensinnäkin puheenjohtaja Tulli viranomaisten metodologian sanoi, että no, tuhansia kontteja on, ne, joita varten ei ole resursseja tarkistaa ne kaikki fyysisesti, joten mikä on tärkeää on, että hallinnoidaan riskejä ja mitä keinoja käytetään. Kaikkiin lähetyksiin tulee tiettyä lähetysdataa, ja jos tulli, no tulli saa tietoja ja ideatapauksessa ennakkoon, ja silloin he voivat käydä läpi ja analysoida nuo tiedot riippuen siitä, mikä alkuperä on, kuka on lähettäjä ja niin edelleen, niin sen mukaan tunnistetaan epäilyttävät kontit. Sitten käytetään teknologiaa, sun muita, joilla pyritään tunnistamaan todelliset uhat ja sitten vasta avataan, niin käydään itse asiassa tarkastelemaan sisältöä. Näin siis toimimme. Totta kai sähköinen kaupankäynti ei auta meitä, sillä on paljon pieniä paketteita, joita saapuu rajoille. Ja tässä yritämme tehdä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa tai postin kanssa saadaksemme lisää tietoa, dataa etukäteen. Tässä siis tavoitteitamme ja tekemisiämme. Lisäksi mitä tulee haasteisiin, sekin mainittiin täällä, niin ensinnäkin pitää priorisoida, hallituksen pitää tarjota tukea. Tämä on oikea, oikeudellinen kehys ja resurssit. Sen me haluamme nähdä toteutuvan. Toinen osa-alue on kansainvälinen yhteistyö, tarvitaan lisää tai näiden luonnonvaraisten tuotteiden alkuperän ja kohteen välillä. Pitää pohtia tietojen vaihtoa ja parhaita käytäntöitä kansainvälisessä yhteistyössä. Se on tärkeää. Resurssit, miss, mihin niitä pitäisi käyttää. Tärkeintä. Tämähän on kaikki siellä lähtömaassa, lähtöpaikassa, sillä usein siellä pohditaan enemmän tuonteja, koska se liittyy näiden tulojen muodostumiseen, mutta tullit katsovat enemmän vientejä, koska ne nyt, että miten vahingoittavaa laiton kauppa olisi ei ainoastaan taloudellisesti, vaan myös sosiaalisesti. Joten sinnepä se, mitä me tarvitsisimme, että tulee resursseihin, saamme rahoitusta Euroopan mailta, Yhdysvalloilta, kansainvälistä järjestöiltä, mutta jos resursseja saataisiin kentälle ja otettaisiin tulliviranomaisten, mutta sieltä otettaisiin myös poliisi ja muut laivavaltaviranomaiset ja myös otettaisiin mukaan luonnonsuojelualueiden vartijat, niin koko tämä verkosto, tämä verkosto on hyvin tärkeä, joten jos resursseja tulee, niin no, totta kai alun perin hallitukselta, mutta muilta lahjoittajilta se olisi suureksi avuksi, kun pyritään torjumaan laitonta kauppaa. Kiitos. Thanks a lot, Madeleine. Kiitos. Sitten Madeleine. Yes, we, we will split up the, the replies, but maybe yes. No kaikki olemme jakaneet on vastauksia. Ehkäpä aloitan TPPstä ja T-typistä. Suurin, eikä pelkästään tässä osin lukua. On meillä moni tahoinen lähestymistapa, kun taas Yhdysvalloilla on pikemminkin kansan, kansallisen lainsäädännön täytäntöpanon lähestymistapana. Tämä nähdään myös sillä alueella, jolla olemme. Ja se, mitä ehdotamme TTIPin, on sitespohjaista, pohjaista eli tuon puitteiston vahvistamista. Ja TPPssä enemmän Yhdysvaltain lähestymistapa on juridinen lähtökohdalta ja toisaalta me toistelemme tässä toistemme juridista puitteistoa. Se on siis näiden keskustelujen keskiössä jota nyt käymme TTIP-keskustelussa. Korruptiotorjunnasta ja sen sisällyttäminen vapaakauppasopimuksiin käsittääkseni. Me sisäisesti työstämme sitä, eikä teille varmaan ole mikään salaisuus se, että tämä on arkaluontoinen asia EU-ssa koska jäsenvaltiollakin on toimivaltansa tässä. Eli vielä sisäisesti tarkastelemme siis tätä kysymystä. Um, well, I would just then continue with some of the other, uh... No jatkaisin jostakin muista kysymyksistä. Joku viittasi Ranskan päätökseen EUn sisällä lopettaa siis vienti muihin EU-maihin norsulluussa. Ja myöskin Alankomaat ovat tai on ilmoittanut tekevänsä niin. Molemmissa tapauksissa olemme ilmoittaneet maille, että emme ole sitä mieltä, että niin olisi mahdollista tehdä niin EU-lainsäädännön mukaan. Täytyy tarkastella, että miten viemme asiaa eteenpäin, täytyy punnita kahden maan vastaukset ensin, mutta periaatteessa alustava reaktio olisi sanoa, että tämä ei ole sallittua EU-laissa. Mutta kyllä toimintasuunnitelman osana suunnittelemme vuoden loppuun mennessä kieltävämme norsulluun viennin EU-sta ja muihin maihin. Yleensä sitä menee Kiinaan eli kieltää se koko EU-ssa. Ja meillä on erityismetodi siihen luonnonvarasten kauppaa koskevassa asetuksessa. Näin on tehty aiemmin. Se taisi olla sarvikuonon sarvilla. Se siitä nimenomaisesta asiasta, eli lopullista keskustelun tulosta ei vielä ole noiden kahden jäsenvaltion kanssa afrikkalaisista norsuista. Siitä Johannesburgissa keskusteltiin kovasti osapuolten konferenssissa. Tiedoksi vaan kaikille, että ajatuksena oli, että oli 28 Afrikan maata, jotka halusivat sen, että kaikki norsut luetteloitaisiin korkeammalle sitesin suojatasolle niin kutsuttu liite yksi mutta oli muita Afrikan valtioita, pienempi ryhmä, joka ei ollut samaa mieltä. Sattui olemaan se ryhmä, jolla on suurimmat norsupopulaatiot. Tätä keskustelua on käyty aiemminkin Sitesissä ja jälleen monet kansalaisjärjestöt olivat tämän laajemman maaryhmän puolella. EU ei tukenut ehdotusta ja 28 jäsenvaltiota olivat niiden 71 joukossa, jotka lopulta eivät tukeneet ehdotusta luetteloimiselle monistakin syistä. Yksi on se, että meillä oli sellainen tunne, että se ei auttaisi norsuja millään tavalla. Siitä ei tulisi tehokkaampaa tapaa puuttua salametsästysongelmaan se voisi olla jopa vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavaa, koska sitten kun luetteloimista sitesissä päätetään muuttaa, tässä tapauksessa liitteestä kaksi ykköseen, niin liitteen kaksi maat voivat esittää varauman yksinkertaisemmin ilmaistuna siis saada luetteloinnista mitättömän. Ja silloin yleissopimuksessa voisi olla jopa laillista kauppaa. On muitakin argumentteja, joita olemme käyttäneet sen päätöksen perusteluun, että ei tuettu afrikanlaisten ehdotusta ja lopulta sitten olikin enemmistö, joka oli vastaan ehdotusta. No sitten viimeisenä Nämä kauttakulkutuotteet tai EUn rooli kauttakulkupisteenä luonnonvaraisten kaupankäynnissä. Se keskustelu on mutkikkaampaa loppujen lopuksi varmaankin, koska joissakin... No ensinnäkin, yksi syy, miksi toimintasuunnitelma laadittiin, oli juuri se, että EU on kaupankäynnissä läpikulkuma-aluetta. Klassinen esimerkki ovat nämä lumenmetsästäjät Vietnamista, joille nyt sattuu olemaan Tsekin kansallisuus, kansalaisuus, menevät Etelä-Afrikkaan, metsästävät sarvikuonoja, tuovat sen takaisin. Sitten tällaisena metsästyspalkintona ja sarvikuonon kuonon kilohinta on suurempi kuin kullalla tai kokaiinilla, joten se on kovin arvokasta. He sitten vievät sen Vietnamiin tai muihin paikkoihin. Se on esimerkki käytännöstä, josta emme tietenkään pidä. Siinä yksi asia ja sen yritämme estää. Toinen asia on sitten, että kun tuotteita tulee EUn satamiin, ovatko satamat sitten oikeutettuja pysäyttämään tavaroiden kuljetuksen? Pohjois-Euroopassa vapaaehtoisesti haluttiin pysäyttää valanlihan kuljetuksia ja meidän arviomme oli loppujen lopuksi, että satamien pitäisi pystyä se tekemään. Mutta että EU-laissa ei ollut perustetta sitä estää. Mutta se on yksi tapauksista, jossa mielestäni lopullista tulosta ei ole vielä nähty. Vielä yksi esimerkki, jonka muistan. Näin sen eilen koski EU-lipun alla olevaa laivaa. Siellä vietiin Islannista Japaniin valalihaa. Jos se olisi ollut EU-vesillä, olisi ollut aika yksinkertaista, olisi rikottu tuota elinympäristödirektiiviä. Mutta nyt, kun reikäviikistä oli menossa lihaa jonnekin Japanissa, niin asia onkin mutkikkaampi jo. EUlla selkeästi on osavastuu EUlla. Saattaa olla joitakin oikeudellisia välineitä estää nämä käytännöt, mutta täytyy tarkastella asia kerrallaan ja katsoa, mitä siinä voitaisiin ehkä tehdä. Yes, uh, thanks a lot. Niin, kiitos kovasti. Tästä pääsemmekin toiseen paneelikeskusteluun toimeenpanoon aiheenaan. Siinäkin on korkearvoisia paneelisteja. Rouva Phuong Dung Vietnamista. ENV-varajohtaja. Se on vietnamilainen järjestö, jossa suojellaan luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja hän todellakin tulee Vietnamista. Tuli tähän kokoukseen. Kiitos siitä. Ja saatte heti puheenvuoron. Good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Kuuletteko? Selvä. Ensinnäkin kiitoksia kovasti mahdollisuudesta tulla tänne ja puhumaan työstämme Vietnamissa ja haasteista, joita kohtaamme, kun pyritään torjumaan näitä rikoksia Vietnamissa tulen Hanoista asti tänne kuulemiseen. Toivottavasti en, tämä pitkä matka ei nyt ole rikosten torjunnassa niin suuri. Ensinnäkin haluaisin käsitellä ja esitellä järjestömme Työskentelen paikalliselle kansalaiselle Education for National Vietnam. Olemme ensimmäinen kansalaisjärjestö, joka pyrkii torjumaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien rikoksia, tai siis niihin kohdistuvia rikoksia. Tänään puhutaan toimista myös naisten osalta, kuten tiedätte Vietnam, missä tilanne on hankala. Ja EU ja Vietnamin välillä tuossa vapaakauppasopimus. Ja haasteita ja mahdollisuuksia on, kun pyritään täytäntöön nämä sopimukset kuitenkin järjestönä me huomaamme myös, että olemme siis samaa mieltä siitä, että tämä vapakauppasopimus voi edistää näitä laajensäyttämistoimia Vietnamissa. Ja jos halutaan torjuta laitonta kauppaa Vietnamia, tämä on myös hyvä, jos se pannaan täytäntöön tehokkaasti. Niin toimintamme aikana Vietnamissa nähdään paljon muutoksia. Tehdään näin. Seuraava kalvo. Kuten näette tästä kuvasta, ENV, ne metodit torjunnan rikoksia etämissä ovat seuraavanlaiset. Pyritämme vähentää kysyntää, parantaa täytäntöpanoa ja vahvistaa myös lakeja ja lainsäädäntöä. Nopea katsaus. No ei tämä ole katsaus, koska meillä – Tästä kuvasta näette, meillä on oma rikoksen torjuntayksikkö, jolle on tällainen kuuma puhelin, johon voi ottaa yhteyttä, jos huomaa tällaisia rikoksia. Sitten me otamme sitä viranomaisiin, jotta voidaan puuttua. Ja tietokoneessa oli 10 000 tapausta, useat niistä ovat salakuljetus ja laitonta kauppaa koskevia rikoksia. En nyt puhu enempää siitä, mikä Vietnamin rooli on laittomassa viljeläin- ja kasvikaupassa kansainvälisesti. Joku teistä jo ehkä tietääkin, että eräs suuri tapaus oli viime vuonna. Vietnamin tulli Hanoissa otti kiinni lähes 300 kiloa norsunluuta. Olimme saaneet tietoja tällaisesta salakuljetuksesta. Ja saimme tietää, että toinenkin lähetys on tuossa Vietnamiin. 400 kiloa rousuluuta, mikä on suuri luku. Sama tilanne on sitten murhaiskävyn osalta. Vietnamissa kultetaan tätä, mutta myös se on kauttakulkumaa. Murhaiskäpyä kultetaan Vietnamin eri maista. Sama tilanne pätee myös tiikeri tuotteiden tuotteisiin. Tiikerin tuotteet tulee eri maista Vietnamiin ja niitä käytetään sitten muassa ruoan laitossa. Vietnamilla on paljon tehtävää edessään. Meillä siis kuultetaan näitä tuotteita ja paljon laitonta kauppaa tapahtuu. Olemme tärkeä osa tätä verkostoa. Ja mitä tulee näihin esteisiin, no COP17-kokouksen aikana monet ihmiset, monet valtiot ottivat yhteyttä Vietnamin hallitukseen ja sanoivat, että ne eivät ole tehneet mitään edistääkseen ongelman ratkaisua. Me työstämme näitä kysymyksiä ja nyt yli kymmenen vuoden ajan ja pitää sanoa, että ymmärrämme kyllä, että Vietnamilla on paljon parantamisen varaa, jos otetaan täytäntöönpanoa. Edistystä kuitenkin on. Oli pääministerien kokous, jossa käsiteltiin näitä kysymyksiä ja sitten tuomioistuin antamassa päätöksen tänä vuonna, joten monia hyviä asioita tapahtuu, mutta samalla tuosta että paljon haasteita ja esteitä on Vietnamissa. Ensinnäkin haluaisin mainita lain soveltamme. Meillä on loistava laki, mutta täytäntöönpanoviranomaisten ja syyttäjien toiminta ei kuitenkaan ottaa huomioon sitä, että tämä on vakava rikos nämä villieläin- ja kasvirikokset. Muut ongelma on syyttäjän liittyvä ongelma. Laivalvontaviranomaiset toimivat ikään kuin liikennepoliisina, kun ne saavat jonkun kiinni, kiinni viljelijän rikoksista, ne ottavat ne kiinni, takavarikoivat nämä tuotteet ja se on jo voitto sinänsä, mutta se ei riitä. Rikollisverkostot pitää nujertaa, lopuista pitää tutkia sitä lisää, jotta tunnistetaan kuka on se iso pomo tämän taustalla ja sitä hänet syytteeseen. Se on yksi haasteista, jota kohtaamme, kun otetaan lain täytäntöönpanoa. panoa Tämä on pieni kuva, mutta ehkä näette sen kuitenkin näytöltä. Tämä oli suuri tapaus, johon liittyy merikilpikonnia. Kaksi vuotta tutkimme tätä asiaa. Sitten kun saimme vankkaa tietoa, niin otamme yhteyttä viranomaisiin ja huomattiin kymmeniä tuhansia kiloja meriki- tai kymmeniä tuhansia merikilpikonnia erässä varastossa Vietnamissa 2014 loppuvuodesta. Nyt on syyskuu, lokakuu 2016. Ja tämä henkilö, joka tästä syypää ei ole vieläkään vankilassa, tämä on suuri ongelma. Puhuimme viranomaisten kanssa, että tämä suuri testi Vietnamin hallituksen nähdäksemme, ovatko he sitoutuneita suojelemaan viljelämiä ja kasveja jos me voi panna toimijoita rikolliseen syytteeseen, miten me voimme nyt saada nämä isot pomot kiinni verkoston huipulta? Toinen ongelma Vietnamissa on se, että pyritään estämään vartoiden lajien kasvattaminen. Tässä näette krokotiili Vietnamissa. Monet ihmiset kasvattavat krokotiileja ja haluavat viedä niitä sitten muihin maihin se on hyväksi lajien säilyttämiselle, kyllä, mutta toisaalta itse asiassa kysehän on krokotiileista. Ja se aiheuttaa siihen, että, että, että laji sammuu loppujen lopuksi. Toinen esimerkki. Toinenkin lajien säilyttäminen Kyse oli tiikereistä. Oli henkilö, jolla oli lupa pitää tiikereitä, jotta hän voisi suojella lajia. Mutta meidän pitää pohtia, miten voimme suojella tiikereitä paremmin, jos tällaisten henkilöiden toimia. Uh, Nine tiger from the EU state to, to, to, to his farm. So it also one of the issues that we would like. Tässä yksi ongelma, jonka haluaisimme ottaa esille, koska voi olla, että EU-ssa näitä ongelmia tiedetään, että niitä lähetetään väärille henkilöille Vietnamissa, vaikka säännöksiä muodollisesti seurattaisinkin. Haluaisin puhua yrityksen yhteiskuntavastuusta. Sillä tämä on tärkeä aihe. Tämä sanoo, että ei voi olla niin, että tätä ongelmaa ei käsitellä Vietnamissa. Huomataan, että useampi yhtiö haluaa tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta suojellaan viljelämiä ja kasveja. Työskentelemme yhtiöiden kanssa yhteistyössä Vietnamissa kuitenkin. On monia lajeja, jotka kohtavat esteitä Tässä näette esimerkkejä suurista yrityksistä, jotka ovat valmiit panemaan täytäntöön nämä CSR-määräykset. Mutta pk-yrityksille on hankalaa noudattaa näitä yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyviä määräyksiä, koska heiltä puuttuu resursseja, heille teknologiaa, mutta lisäksi on yhtiöitä, jotka ovat mukana laittomien tuotteiden tuotannossa – Siinä näette kuvia esimerkiksi näistä tuotteista. Puhutaan paljon esteistä. Samalla huomataan, että paljon toimintamahdollisuuksia Vietnamissa on. Että voidaan tehdä yhteistyötä ja suojella paremmin luonnonvaraisia kasvielmiä ensinnäkin mainitsisin metsälainsäädännön uudelleen tarkastuksen, tämä on hyvin tärkeä laki. Se on perustana kaikille muille laisilla asiakirjoilla Vietnamissa, joten meidän pitää varmistaa, että tämä lainsäädäntö on mahdollisimman laadukasta. Meillä on uusi rikostuomioistuin, joka aloittaa toimista tänä vuonna. Sen myötä rangaistavuuskin lisääntyy. Avainasemassa on se, että miten lait pannaan täytäntöön – Ja EVFTA on tässä myös tärkeässä asemassa, kun ajatellaan kansallisen lainsäädännön täytäntöön panoa. Ja tätä on kansainväliset sitoumukset myös. Jos puhutaan tuotteista, niin CITES-asetus on asetuksen liittyen useita ongelmia. Haluaisimme nähdä vapaakauppasopimuksessa, että ne edistävät CSR-käytänteitä Vietnamissa ja sitä, että kansalaisjärjestöjen alliansseja edistetään, kun pyritään edistämään tätä prosessia. Kansala- paikalliset kansalaisjärjestöt voivat toimia seuranta toimijana. Siinä kaikki, kiitos. Thanks a lot uh, for this comprehensive uh, overview about uh, the situation. Kiitos tästä esityksestä koskien tilannetta viettämistä. Sitten herra Coachman, joka on DHL Express, UK ja Irlanti, toimitusjohtaja. Tähän liittyy myös Buckingham Palace julkilausuma ja olen mielenkiinnolla kuulen hänen näkemyksensä. Introduction. Yes, it's Phil Cushman, um, CEO DHL Express UK. Kiitoksia kovasti. Edustan täällä yhdistynyttä kuningaskuntaa Irlantia THL ja on suuri kunnia saada olla täällä paikalla. Ongelma on yleisesti ottaen luonnosteltu erittäin kattavasti ja laaja-alaisesti täällä eri puhujien toimesta. Ja uskoakseni kaikille on selvää se, että Kyseessä on häpeällinen ja kriittinen tilanne, jossa tällä hetkellä ollaan. Ajattelin siis tässä puhua jonkun verran niistä kokemuksista, joita minulla itselläni on, kun olen työskennellyt tiettyjen ryhmien ja aloitteiden puitteissa. Ja siitä, mitä DHL yhdessä on kyennyt tekemään ja saanut aikaan muutosta. Ensinnäkin näkemykseni on se, että halu toimia jotain ja halukkuus viedä tämä toiminta loppuun asti on olemassa. Se on nähtävissä kaikkialla. Tie on pitkä, joka on kuljettava. Ja tässä on oikeastaan kyseessä se, että saadaanko muutosta aikaiseksi niin paljon, että planeetta voidaan pelastaa. Monet asiantuntijat ovat pessimistisiä, mutta ei se ole kuitenkaan mikään syy olla toimimatta. Meillä on hienoja aloitteita, joita on tehty, hyvän tekeväisyyttä, erilaisia hankkeita. Ja ne hankkeet, joissa itse olen ollut mukana, ovat olleet Yhdistyneen kuningaskunnan task George Adamsonin Luonnonvaraisten eläinten rahasto Tansaniassa joka rakentaa puistoa Mukumasiin Pohjois-Tansanian. Olen myös ollut henkilökohtaisesti mukana aloitteessa, kuten muutama muu puhuja totesi yhdessä eläinten puolesta järjestö, joka perustettiin noin puolitoista vuotta sitten yhdistyssä kuningaskunnassa. Se järjestö on esimerkillinen siinä mielessä, että se lähti liikkeelle erittäin keskittyneestä lähestymistavasta ja tavoitteena oli katsoa sitä, mitä yhdessä voitiin tehdä näiden luonnonvaraisten eläinten suojelemiseksi. Sillä oli alku ja loppu, sen piti kestää vuoden, mutta siinä on menty hieman pidempään. Ja esimerkiksi IOTen pääjohtaja ovat olleet tässä mukana. Itse olen edustanut DHL-ryhmää, Mersk liikenne, kuljetus ja monet kansalaisjärjestöt, kuten myöskin tulli. Aika paljon tietoa olemme saaneet Japanista ja Lähi-idästä tulleista tietoa. Tämä on nyt erittäin tehokasta, koska kaikki kaikki ovat allekirjoittaneet tämän niin sanotun nollatoleranssipolitiikan näiden eläinten kuljettamiselle, josta on puhuttu. Sinänsä se on ollut ihan valtava saavutus saada kaikki tähän mukaan. Toinen merkittävä saavutus oli tiedonkeruohjelma, Meillä oli erityinen ohjelma sen suhteen, millä tavalla tätä tietoa saatiin jaettua. Tavallisestihan näin ei tehdä rakenteellisella tavalla ainakaan tulliviranomaisten välillä eri maissa ja kuljetusliikkeiden välillä. Monet ovat olleet siis tässä toiminnassa mukana ja minusta me saimme aikaiseksi jotain, joka voidaan myös tulevaisuudessa toistaa. Eli nämä United for Wildlifein periaatteet otettiin huomioon 500 000 työntekijää sillä kautta maailman. Strat- miten tässä onnistuttiin? Strategia oli kolmiosainen, tietoisuuden lisääminen rakenteellisella tavalla, koulutuksen ja sisäisen tiedotuksen avulla ja niin, että soluttauduttiin näihin meidän koulutusohjelmiimme tämän aiheen puitteissa. Aiemminhan ne eivät ole mitenkään korkean profiiliohjelmia ja veikkaisin, että ne heijastuvat myös muualle kuljetuspuolella. Toiseksi sitten päivitimme näitä tarkistus prosessejamme, sillä meidän työssämme nämä tehtävät tarkistukset, aivan kuten edellinenkin puhuja huomautti, on vaikea tarkistaa joka ikistä konttia. Mutta täällä on kuitenkin pyritty aika hyvin on onnistuttu tämänkaltaisissa transitmateriaalin sattumanvaraisissa tarkistuksissa jossa siis salakuljetusta nimenomaan tapahtuu. Mutta lentoliikenteessä ja pikaliikenteessä voidaan vielä tehdä lisää. Se vaatii investointeja röntgenlaitteisiin, sen kaltaisiin, joita käytetään matkatavaraiden tarkastuksissa lentokentillä, niillä alueilla, joita siis itse asiassa ei nähdä. Eli tämän kaltaisen laitteistoon pitäisi investoida. Se on uskoakseni tehokasta pitkällä aikavälillä. Kolmas toimi, johon ryhdymme, on se, että esimerkiksi Kensistä veimme kolme sarvikuunoa Kuonoa Mokomaasin, jonka mainitsin aiemmin, ja kaksi näistä puolitoista vuotta myöhemmin ovat nyt saaneet poikasia. Ja mm, aiemmin tuo paikka oli aika eristäytynyt. Sitten meillä on gorilla, jota viety takaisin Kongon alueelle. Mutta tässä kysymys oli siis vangituttuina olevista eläimistä, jotka vietiin vapauteen. Tiikereitä Australiasta ja tiikeri Ohiosta viety parempaan ympäristöön Lontoossa ja niin poispäin. Ei minä nyt tässä mitään mm, lisäpisteitä yritä saada sen suhteen, mitä olemme tehneet. Mutta mikä hyvänsä kuljetusyritys voi hoitaa tämän, jos innostusta vain riittää. Se, mitä olemme saaneet huomata enemmän kuin koskaan nyt, on se, että koska tietoisuutta on niin paljon enemmän, niin yhä useammin käärmeitä ja lintuja, laittomia eläimiä kuljetaan pienissä yksiköissä, käsilaukuissa, pienissä paketeissa. Tietoisuus on siis tärkeä osa tätä. Eli vahvasti koordinoitu lähestymistapa niiden osapuolten toimesta, jotka ovat erityisen kiinnostuneita asioita, kuten tässä United for Wildlife järjestössä. Jos kaikki tuo saadaan koottua yhteen. Ja tuo halukkuus toimia, saada valjastettua, niin silloin sanon aikaiseksi todellakin muutoksia. Ja tämä on ehdottomasti pääajatuksena. Kysymys on yhteistyöstä, tietojen välityksestä ja jaosta ja siitä, että vauhti säilyy, sillä jos pysähdytään, niin silloin koko asia unohtuu. Ja edellisiä puhuja kiitän siitä mm, päämäärätietoisuudesta, mitä he osoittavat omilla toiminta-aloilla. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Next speaker is... Uh... Kiitos. Seuraavana rouva Oven, joka on projektipäällikkö Roads Traffic Internationalissa. Se on seurantaverkosto johtavassa asemassa oleva kansalaisjärjestö. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kun esittelitte Roads Trafficin. Säästää minulta muutaman hetken. Me olemme siis kansalaisjärjestö, joka tarkastelee kaupankäyntiä sekä laillista että laitonta luonnonvaraisissa eläimissä ja kasveissa. Jos nyt ajatellaan kauppaa ja kauppapolitiikkafoorumeita, niin täytyy todeta, että luonnonvaraisten kauppa on laillista ja silloin siitä kaikki hyödymme, oliko se sitten ruoasta, vaatteista, huonekaluista ja sillä on suuri arvo rahallisesti monille kansakunnille maailmalla. Siteskin mainittiin, se on yleissopimus, jolla hallitaan laillista kauppaa. Yleissopimuksessa on vaatimuksia, joilla äh, valvotaan laillista kauppaa. Yli 35 000 listattua lajia. Niiden osalta siellä on jälleen vienti, vienti ja tuontilupia. Valitettavasti yksi haasteista yleissopimuksessa on se, että lupia usein käytetään väärin ja niihin liittyy äh, asiakirjaongelmia. Se on aika usein haaste, kun yritetään estää se, että laillista puolta käytetään laittomiin toimiin. Kun laitonta kauppaa tarkastellaan, niin nyt tunnustetaan, että se on äh, neljän kärjessä laittomista markkinoista. No arviot vaihtelevat, mutta yleisesti ajatellaan, että arvo on vuosittain yli 20 miljardia dollaria – ja siihen liittyy rikollisverkostoja. Siihen liittyy paljon norsunluuta ja sarvikuonoja, mutta ongelma on maailmanlaajuinen ja koskee monia lajeja. Siellä on liikennettä asiasta Aasiaan, Afrikasta Aasiaan, mutta myös Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Ja niin, että lajeja tulee myös Etelä-Afrikasta. Ah, anteeksi, Etelä-Amerikasta ongelman kasvun tunnustaminen ja sen, että se liittyy rikollisverkostoihin. Nyt monet hallitukset ryhtyvät toimiin, tekevät sitoumuksia. Viimeisen kahden vuoden aikana Yhdysvallat on laatinut kansallisen strategian, joka koskee luonnonvarasten kauppaa paikallisesti ja globaalisti. 41 jäsenvaltiota ovat esittäneet velvoitteita Kasanin julkilausumaan. EUkin on itse laatinut toimintasuunnitelman, joka käsittelee sekä paikallista tasoa että globaalia. Ja kuten edellinen puhuja mainitsi Buckinghamin julistuksen, niin siellä pyritään saamaan velvoitteita tai sitoumuksia myös yksityiseltä sektorilta. Ja sitten huhtikuussa IARTA-jäsenet. Siihen kuuluu yli 260 lentoyhtiötä hyväksyvät yksimielisesti julkilausuma, jolla pyritään puuttumaan laittamaan kauppaan niiden järjestelmissä. Kumppanuudessa on hallituksia, kansalaisjärjestöjä, yksityistä sektoria. Pyritään puuttumaan mahdollisuuksiin, että miten liikenneketjua käytetään uhanalaisten lajien laittomaan kauppaan. Tätä tehdään, jotta voidaan tukea yksityistä sektoria, jotta se keskeyttää järjestelmiensä väärinkäytön. Tarkastelemme tapoja, joilla voidaan antaa niille tiedot, joita ne tarvitsevat, jotta ne voivat äh, nähdä, että missä järjestelmänsä voivat parantaa. Myöskin yritysten johdon kanssa pyritään antamaan niille korkean tason tukea, rakentamaan luottamusta, jotta ongelmiin voidaan puuttua. Tarjoamme koulutusta ja voimavarojen kehittämistä. Tarkastelemme toimintapolitiikkaa ja niiden uudistamista, miten niissä voidaan ottaa huomioon laiton kaupankäynti ja haluamme tehdä valistustyötä. Tässä ei tarkastella toimeenpanovirastoja. Tässä kyseessä ovat yksityiset tahot, jotka eivät toimeenpane. Jos tarkastellaan kuljetusketjuja, niin nähdään, että miksi toimeenpano on niin valtava haaste. Järjestelmä on monimutkainen, monia toimijoita on mukana. Kyseessä on monia maita. Tullipoliisi ovat mukana, mutta monet toimijat myös, joilla, jotka eivät tee mitään toimenpano toimia tai joihin niin kohdistu vaatimuksia. Jos otamme ilmaliikenteen esimerkiksi, tarkastelemme potentiaalia siihen, että miten voidaan kuljettaa laittomalla puolella siitä järjestelmästä. Matkustajalla on useita tapoja siihen. Voi olla kehoon liitettynä, voi olla matkatavaroissa, voi lähettää se myös rahtina. Kaikenlaisia tapoja välttää äh, paljastuminen. Tämä rouva yritti salakuljettaa munia kehossaan niin, että pääsisi tunnistimien läpi. Nyt kun siinä vaatteet päällä, niin näyttää ihan epäilyksettömältä. Verkostot tarjoavat myös paljon hienostuneempia tekniikoita. Tarkoituksena on saada sellaisia vaatteita, että voidaan laittomia kuljettaa ja välttää paljastuminen niin, että ei näytettäisi kuljettavan mitään vähän vähemmän hienostunutta. Elossa elävä tiikerinpentu. Yritettiin, että se näyttäisi tiikerinpentu lelulta, että jäätäisi kiinni. Ja vieläkin vähemmän hienostunut tapa oli norsunluulähetys. Ja norsunluun määrä ja ja se, että sitä ei ollut kätketty, osoittaa järjestelmän ongelmat. Nyt kun tarkastelemme esimerkiksi läpivalaisujärjestelmiä ja valvontaa, niin priorisointi on tärkeää. Ja tullin osalta tai turvallisuusviranomaisten osalta priorisointi koskee usein väärennettyjä tuotteita tai tuotteita, joissa josta on vaaraa. Uhanalaiset tai luonnonvaraiset eivät usein liity tähän. Kun luonnonvaraisia äh, läpivalaistaan, niin sieltä näkyy alkuperä. Voidaan, voi olla niin, että muita organisia aineita etsitään. Mutta jos katsotaan oikealla puolella olevaa kuvaa, niin se ei aiheuttaisi välttämättä mitään epäilystä. Se on sen vuoksi, että norsuluu näkyy vihreänä järjestelmissä ja Tällaiset tiedot eivät välttämättä ole mukana koulutuksissa, joita läpivalaisimien äh, käyttäjille annetaan. Tarkastelemme myös tapaustutkimuksia, jotka voimme tarjota toimialoille, jotta he näkevät, miten heidän järjestelmiään käytetään ja mitä temppuja ihmiset käyttävät, kun ne yrittävät välttää paljastumisen ja yrittävät päästä turvallisuustarkastuksista läpi. Näissä tapauksissa tarjottiin esimerkkejä siitä, että käytetään monitahoisia reittejä, joilla paljastumista yritetään välttää. Mennään niistä satamista läpi, joissa on vähemmän turvallisuustoimia. Sitten tarkastellaan kadonneita matkatavaroita, joissa matkustaja voi hakea matkatarvansa myöhemmin. Tarkastellaan matkatavaroita, jotka tulkitaan väärin, eli niillä annetaan kuvaus, joka ei vastaa todellisuutta, ja myöskin matkatavaroita, jotka kiertävät ympäriinsä, kunnes tulee sellainen ajoitus esille, jossa turvajärjestelmät eivät ole toiminnassa. Esimerkiksi yksi tapaus oli, kun tiedettiin, että koiria ei ollut lentokentällä käytössä. Muutaman diakuvan hyppään tässä yli. Ja kuten aiemmin jotkut puhujat ovat maininneet, niin valistustyötä on tehty tuli viranomaisten keskuudessa lentokentillä. Yritämme tehdä valistustyötä myös itse toimialoilla. Tarjoamme koulutusta, materiaaleja ja kun tietoisuus lisääntyy, niin myöskin kysyntä kasvaa. Että ymmärrettäisiin, miten toimeenpanovirastojen kanssa kommunikoidaan, on tärkeää. Aika usein kuulemme, että vaikka ajateltiin niin, että toimeenpanovirastot olisivat tienneet, kehen ottaa yhteyttä tai toisinpäin, että yksityisellä sektorilla tiedetään, niin näin ei ole. Perustietoja puuttuu, kuten puhelinnumeroita. tarjotaan myös tietoja voimavaroista, jotka ovat jo käytössä. Yksityisen sektorin toimijat eivät ole lajien tunnistuksessa asiantuntijoita, eikä heidän odotetakaan olevan, mutta heidän pitäisi tietää, kehen voi ottaa yhteyttä, jotta tunnistus voidaan tehdä. Mutta yksi toinen näkökohta on tarkastella riskejä joita liittyy luonnonvaraisten kuljettamiseen, ei pelkästään lajien näkökulmasta, vaan myöskin terveys- ja politiikkanäkökulmasta. Luonnonvaraisten kuljettaminen matkatavarassa tai keho, kehoon liitettynä ei välttämättä koske matkatavarasäännöksiä, tai rikon niitä, mutta se, siihen liittyy myös tautien leviämisen riski ja myöskin tapauksia, joissa vaarallisia myrkyllisiä eläimiä. Siitäkin aiheutuu vaaroja. Tärkeimmät näkökohdat ovat siis se, että vaaditaan enemmän tietojen vaihtoa toimeenpanovirastojen ja yksityisten tahojen välillä ja vastavuoroista tietojen vaihtoa niin, että tietojen perusteella toimitaan. Myöskin sitten tämän rikoksen nostaminen äh, vakavan kansainvälisen rikollisuuden luokkaan niin, että vastatoimiin voidaan paremmin ryhtyä. Kiitos ja viimeinen puhuja on herra Van Duin, ympäristöturvallisuuskoordinaattori Interpolissa. Siellä varmaan keskitytään todellakin rikoksiin. Kiitos puheenjohtaja, huomasin, että pitää ääntää kolme hollankielistä nimeä ja U ja I on äy hollanniksi, joten se on suuri haaste, mutta kiitoksia esittelystä. On hienoa olla täällä, puhua teille Interpolin puolesta. Kansainvälinen poliisi valitettavaa, ettei ole toista kuvaa mukana, niin se täyden sitä, mitä Michel näytti salakaupasta, kun työskenteli Rotterdamin poliisissa, pidätimme salkuljettajan, joka vei lintuja housuissaan. Salakuljetti niitä, tässä on älyttävä kuva, mutta hän siis vei tällaisia lintuja. Kysymme, että miksi halusit näitä kolibreja salakuljettaa, koska tiesimme, että hän on salakuljettaja, humissalakuljettaja. Hänen vastauksensa on selvä. Hervan Dine tämä on kannattavampaa. Nämä kolibrit ovat 6000 euroa kappale jopa. Jos jään kiinni 500 euroa on sakko ja ehkä jopa saan kolibrit takaisin. Alhainen riski, suuri tuotto. Tervetuloa ympäristörikokset. Interpolin rooli on tukea 109 ja se voi pitämällä oikeusvaltioperiaatteita torjumaan vakavaa terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta. Osana niitä ovat ympäristörikokset vuodesta 2014 lähtien YK on ympäristöohjelman mukaan ja Interpolin mukaan. Ympäristörikosten määrä on lisääntynyt, ympäristörikokset ovat lisääntyneet 26 prosenttia. Paljon keskustelua käydään siitä, paljonko rahaa siinä liikkuu, mitä määritelmiä käytetään, mutta raportissa käytetään sitä määritelmää, eli että 91-250 miljardia dollaria vuosittain globaalina rikollisena tuottona. Tämä on siis vähintään kaksi kertaa, se jos ajatellaan kansainvälistä kehitysapua, jota annetaan kehitysmaihin, jolla pyritään varmistamaan poliittinen vakaus. Ympäristörikokset on määritelty rikolliseksi laittomaksi toiminnaksi, joka joka rikollisyhteisö tekee saadakseen tuottoa, joka vahingoittaa ekojärjestelmää, ekosysteemiä, ympäristörikos vahingoittaa ympäristöä, mutta se uhkaa myös hallitusten tuloja, yritysten toimintaa ja estää kestävää kehitystä ja samanlaista vaaraan globaalin rauhan ja turvallisuuden näytön mukaan. Rikollisjärjestöt ovat nyt siirtyneet myös ympäristörikoksiin, eli Suuria rikollisverkostoja on tässä mukana. Ympäristökokset ovat hyvin tuottavia. Sen takia tähän liittyy muita vakavia rikoksia, kuten huumekauppa, verkkorikokset, talousrikokset, korruptio ja monia muita yhteyksiä jopa terrorismiin. Interpolin näkökulmasta meillä on hankaluuksia mainita tämä selvästi, tai siis selvästi terrorismin näytön takia, mutta ehdottomasti on linkkejä saataan torjua ympäristörikoksia, tarvitaan globaaleja yhteistyömuotoja lisäksi, oli ympäristörikosten laajuus mikä tahansa, niin niihin puuttuminen on tärkeää jäsenvaltioillemme. 2015 Interpol lähti kyselyn kaikille toimijoilleen. Meillä on kansalliset toimistot kaikissa jäsenvaltioissa. Kysyimme ympäristörikoksista ja nousevista uhista ja prioriteeteista. Vastaukset kerättiin yhteen. Se osoitti, että Ympäristörikokset ovat kansallinen prioriteetti. 87 prosenttia vastanneista sanoi, että näin oli, ja vain 60 prosenttia ylipäänsä vastasi kyselyyn. Interpol on sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita. Näin ollen meillä on velvollisuus puuttua tähän tärkeään aiheeseen. Ympäristörikosten torjunta ei onnistu eristyksissä. Tarvitaan globaalia yhteistyötä. Ja itse ollut poliisin aikaisemmin työskennellyt ja voitte kuvitella, että jos on murhatapaus, niin välttämättä ei tarvitse keskittyä yksittäistapauksiin, mutta meidän on välttämättä pakko tehdä työtä syyttäviraston kanssa, mutta ympäristörikoksessa moni viranomainen on kytköksissä rikoksiin, joten tarvitaan todellakin yhteistyötä. Vaaditaan paranneltua kansainvälistä poliisiyhteistyötä. Interpol pitää sitä stimuloida ja tarvitaan laajempaa vastausta YK ja yksityiseltä sektorilta. Tämän myötä on hienoa, että Interpol allekirjoitti sopimuksen YK ympäristöohjelman kanssa. YK pääasiassa vastuussa oleva elin on juuri se. Tämän olla vahvistetaan Interpolin yhteyksiä YK. -hon. Sen myötä molemmat järjestöt voivat kehittää suuria hankkeita – näin ollen saa myös vipuvaikutusta rahoitusfoorumeihin. Monenvälinen, monialainen kumppanuus on elintärkeä, jotta onnistutaan ja saavutetaan yhteiset tavoitteet. Vuonna 2010, no tämä mainitsi jo kollegani Tulionista, Interpolin ja muuta hallitusten välistä järjestöä aloitti yhteistyön viljelijän rikosten konsortiosta, eli IQIC Pahoittelut hankalasta lyhenteestä. Minun piti tottua siihen muutamassa viikossa. Mutta jos muistatte iQuick, viisi kumppania ovat maailman unioni, YK, UNODC, sitten Maailmanpankki, se tukee eri viranomaisia kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Se mitä pidetään parempaa yhteistyötä ja kapasiteettia torjua viljelijän rikoksia ja metsärikoksia. Uusi ohjelma vuonna 2017 2020 on tulossa. Se on esitelty juuri lahjoittajille. Sillä pyritään laajentamaan tuloksia, jotka on saavutettu tähän asti. Monet näistä toiminnoista. Valitettavasti me voimme niitä kaikkia saivat rahoitusta Euroopan komissiota. Eri järjestöt ovat siinä mukana. Yhteisinen mandaatteine se luo tehokkaan välineen. Tätä tukea tarjotaan koko tätä ketjulle, kuten aikaisemmat puheet sanovat, miten tärkeää tämä siis on. Eli mentiin. Eli käytännön toimijoista aina tätä ketjun loppuun asti syyttäjä virastolle asti. Aikuikonsortion yksi lopputulos on myös että uudelleen tarkastellaan tai arvioidaan tilannetta. Aikuikin työvälinepakki, siis Interpol ja muut kumppanit pyrkivät työstämään tätä kunnianhimoista ohjelmaa aikuikissa vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma on esitelty juuri ja tehdään taas Hanoin konferenssissa marraskuussa lahjoittajayhteisöllä. Tämän kumppanin lisäksi olemme eri järjestöjen työssä mukana verkostoissa Task Forceissa, joka liittyy muun muassa Crime Stop International toimintaan kumppanuuden myötä. Liikennealan toimijoiden pitäisi pystyä lähettämään tietoja rikollisista toimista. Sitä ei ole aina saatavilla ei ole aina helppoa pohtia, minne tätä tietoa pitää lähettää. Ja jos otetaan se salatusti, niin no, halusimme tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ympäri maailmaa. Vaaditaan paljon hallituksilta, tietysti tietopanoviranomaisilta. Odotamme, että lisätoimenpiteitä tarvitaan, jos ajatellaan ympäristöhaasteita, jotka tulevat tämän kasvun myötä. Olemme aktiivisesti mukana monissa ympäristörikostyyppien torjunnassa. Interpol tekee tiedustelua, jos ajatellaan muassa laitonta kalastusta, olemme nähneet tehneet useita pidätyksiä. Laiton puunhakkuu, siinäkin olemme pyrimme torjumaan korrup- sen liittyvää korruptiota ja rahoitusrikoksia, jotka ovat siinä mukana. Eurooppa ja USA ovat suurimmat laittoman puutavaran tuojat. Tämä tavara tulee usein, no ei alkuperämaassa, vaan se prosessoidaan muissa maissa ja se jalostetaan sitten muiksi tuotteiksi. usein takavarikkoja tehtiin viime vuosina, mutta mitä tulee seurantaan, no sekin kiinnostaa Interpolia. Siinä on paljon parannettavaa. Interventiomme salametsästyksessä Afrikassa asiassa ovat johtaneet siihen, että Verkostoja on saatu rikottua, mutta useat ovat yhä aktiivisia. Myöskin kuljetusalalla on huomattu sitä, että muun muassa norsulta on sekoitettu hiiliin ja muitakin tapoja. Meillä on eräs tiedustelutietojen vaihtojärjestelmä. Monet kansalliset ovat tässä myös mukana, muun muassa Traffic, joka on täällä edustettuna. Interpol käyttää eri työvälineitään, joilla voidaan saavuttaa tietoja ja antaa tietoja globaaleille täytäntöpanoviranomaisille tällaisia punaisia merkkejä käytetään, jotta voidaan ilmoittaa toiminnoista. Tämä on johtanut useisiin pidätyksiin. Muissa Keniassa on iso pomo, joka piilotteli Tansaniassa. Lisäämme myös vastustyötä. Satellaan saasterikoksia, jäterikoksia. Siinä on hyvin hankala määritellä, kuka on ongelmanlähteillä. Tämä kuultiin jo aikaisemmin, mutta fokusalueemme ovat valistustyö. Monet poliisit, heillä on eri prioriteetteja. Ne eivät ymmärrä, jos ajatellaan ampuma-aseet, terrorismirikoksia. No sehän on tärkeä prioriteetti totta kai myös, mutta se on hankalaa myös pitää ympäristörikokset korkeana osalistalla, mutta jos mainitsee nämä yhteyspisteet, niin se on ehkä helpompaa Kapasiteettien kehittäminen on totta kai myös tärkeää. Se on mainittu useasti. VCO ja Interpol, niillä on hyvä infrastruktuuri, jotta voivat vaihtaa tietoa epävirallisella tavalla. Sitä pitäisi pohtia ja käyttää enemmän. Interpol voi myös tarjota operatiivista tukea jäsenvaltioille. Tätä se tekeekin jo. Tulen ihan loppuun. Interpol on ei-poliittinen järjestö, joka pyrkii tutkimaan muissa ympäristörikoksia. Monet tapaukset ovat kuitenkin rajat ylittäviä, jopa maanosien välisiä. Salakuljettajat käyttävät osittain laillisia kuljetusreittejä, mikä vaatii tehokasta täytäntöpanoa. Tärkeää on tietojen vaihto eri alojen välillä tässä ketjussa, jolla voidaan parantaa interventioiden laatua. Tämä lisää tukea myös yksityisektorilta ne varmasti haluavat vähentää näitä toimia ja lyhentää niiden kestoa. Interpol on valmis tukemaan kansallista yhteisöä, jotta voidaan lisätä ympäristöturvallisuutta. Haluamme edistää täällä muun muassa rauhaa. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos paljon. Herra Döin, niinkö? Saksassa meillä on nimi Dyn, melkein. Kirjoitetaan samalla tavalla. Niin, oliko kysymyksiä, Emma? Well, thank you again to all of our panelists. Uh... Kiitos kaikille panelisteille kommentoista. Innostavaa kuulla eri lähestymistavoista, joita teillä on. Erityisesti herra Couchman, DHL, miten yksityinen sektori tulee mukaan Buckingham-julistuksen jatkotyöhön? Ja kun mielestänne on parannuksia, miten ne voidaan ottaa politiikkaan mukaan? ehkäpä jopa kaikille kysymys kautta linjan, että mikä on se asia, joka, jonka myötä saadaan tuloksia. Interpolkin on tänään mukana, niin miten kenttätyötä voidaan edistää? Miten voimme auttaa kentällä, että voidaan puuttua laittomaan kauppaan? Kiitos David. Ei herra Obermeier. Kiitos kaikille panelisteille. Näkemyksellisesti todellakin ovat kertoneet tilanteesta. Kannattaa kehua tätä teidän toimintaanne, jota joka ei saa aina julkisuudessa arvoa niin paljon kuin pitäisi. Täydentäisin muutamalla asialla tai oikeastaan huomauttaa asioista, jotka otittekin jo esille. On tietysti hyvä, että että kuljetuksessa, korruptiossa, tullin taholla panostetaan seurantaan. Mutta siitä huolimatta haluaisin tarttua siihen, mitä jotkut teistä sanoittekin. Ongelma, ongelma kuljetusketjussa on se, että siellä on jo kuolleita eläimiä. Ja nyt täytyisi pureutua ongelmaan jo siellä ongelman lähteillä. Ja näin pitäisi ottaa kansalaisjärjestöt paremmin mukaan, jotta voidaan estää salametsästys. Tietysti äh, eläin, äh, suojelualueiden valvojien tukeminen. Nyt näitä puistojen, luonnonpuistojen valvojia täytyy tukea. He tarvitsevat äh, asianmukaiset välineet ja siihen kuuluu mielestäni myös se, että että luonnonvaraisella luonnollakin on arvonsa. Ja nyt ajatellaan sitten matkailun tukemista, olisi sitten metsästystä tai valokuvausta, siitä tulee väestölle työmahdollisuuksia. Ja ovatko he sitten valmiita, tai silloin he ovat varmasti valmiita suojelemaan luontoa. No valitettavasti luonnonvaraisista tulee paljon näihin kuljetusketsuihin, mutta myöskin sitten keittiöihin. Oli sitten kyse eri lihoista Afrikasta tai Vietnamista ja tätäkään osatekijä ei pitäisi unohtaa. Ähm, dann gebe ich den Experten nochmal. Kiitos. Sitten asiantuntijat saavat vielä puheenvuorot. Ensimmäisenä puheenvuoro Vietnamin kollegalle. Olkaa hyvä, voitte vastata. Yes, uh, Kiitos, niin kommentti oli siitä, että pitää tehdä paljon. Kyllä, paljon valistustyötä pitää tehdä, jotta voidaan kouluttaa ihmisiä. Lisätä heidän tietoisuuttaan siitä, että ympäristöä pitää suojella ja viljelmiä ja kasveja yksi välineistämme, jolla pyritään sitouttaa ihmisiä, sieltä suojellaan suolavaraisia kasveelämiä, on, että perustetaan tänne kuuma numero. Se kannustaa ihmiset soittamaan siihen, niin ollen voidaan ottaa yhteyttä viranomaisiin ja päästä sitten hyvin lopputuloksiin. Pitää siis kouluttaa ihmisiä, jotta voidaan suojella eläimiä ja kasveja, mutta minulle koulutus- ja valistustyö on pitkä aikavälin investointi sen takia. Pyritään kouluttamaan ihmisiä, mutta se on ehkä liian myöhäinen vaihe, jossa tehdään vain valistustyötä. Sen takia pitää olla parempaa täytäntöönpanoa, pitää olla hyvää politiikkaa, jolla tätä voidaan tukea. I hope this answers the question. vastasin kysymykseen. Thanks a lot. Mr. Couch. Kiitoksia. Sitten herra Couchman. So the two, two questions really. Kaksi kysymystä, jotka koskevat jakoa Ja kollegani Interpolissa, Interpolista käsitteli tätä. Hän totesi, että VTOn ja Interpolin välillä tällainen kyky olemassa. Ja nyt tulliviranomaisetkin ovat tälle polulle menossa. Mahdollista se siis on. Ja se olisi erittäin hyvä työkalu käyttää. Tansanian ja Kenian ystäväni Bukomaasi ja Task-säätiöt ovat vakuuttuneita siitä, että vanhempaa sukupolvea ei kykene muuttamaan – ja Saharan eteläpuolessa Afrikassa on niin valtavaa korruptiota, että sitä on mahdotonta muuttaa, mutta uusi mahdollisuus on sitten lapsissa. Eli heidän kaltaisensa ihmiset ja muut kansalaisjärjestöt keskittyvät kouluihin ja opettajiin ja nuorempaan sukupolven se on heidän mielestään tapa edetä. Kiitoksia. Thank Madam Owen. Kiitos sitten Rauva Aue. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietoisuus ja koulutus. Luonnollisestikin nämä ovat erittäin kriittisiä näkökohtia. Meillä on, meillä ovat pitkän aikavälin näkökohtia. Tietoisuuden lisäämiseen on paljon investointuja. ja pyritään muuttamaan esimerkiksi lääkeaineisiin liittyviä väärinkäsityksiä tai sitä, miten nämä vahvistavat ihmistä tai miksi ihmiset ostavat näitä luonnonvaraista elämistä tehtyjä tuotteita. Nyt nähdään yhdistettyjä ponnistuksia eri alueilta täytäntöönpanon ja tietoisuuden lisäksi sillä tie, tieto siitä, että tietoisuus sinänsä ei vielä tätä ongelmaa poista. Kyseessä on erittäin korkealle järjestäytynyt rikollinen toiminta, johon täytyy puuttua. Ja siksi yksityinen sektori toimii. Tarvitaan enemmän täytäntöönpanoa. Ja osana tätä yhteistä ponnistusta se toimii myös. Kiitoksia. Mr. Van Kiitos että herra Van Doyne. Kiitos. Yksi kysymys oli erityisen tärkeää. Mihin voimavarat voidaan laittaa, että saadaan tuloksia aikaan? Ei minulla siihen vastausta kyllä ole, mutta Lontoon konferenssissa sitä käsitellään Kasanissa ja Hanoissakin myöhemmin. Siellä keskitytään kestäviin elinpiireihin, kestäviin elinkeinoihin, jotta salametsästys voidaan lopettaa – ja herra Obermeieriltähän se tuli esille. Interpolin näkökulmasta tietysti olemme täällä tukemassa lain käyttöviranomaisia ja erityisesti tutkimustoimintaa. Jos sitä halutaan parantaa, niin haluamme, että voimavaroja jaette, jaettaisiin niin, että keskitytään kestävään lain käytön vahvistamiseen ja myöskin yhteistyö, ei pelkästään poliisi, vaan yhteistyö poliisin ja valvojien ja tulliviranomaisten välillä yhteiset tiimit. Rohkaisisin kovasti tarkastelemaan näitä mahdollisuuksia. Monen viraston tiimit. Näin saadaan myös tietojen vaihto pidemmällä aikavälillä paljon helpommaksi. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos paljon. Tähän päättyy keskustelumme. Kiitos paljon kaikille teille asiantuntijoille, erityisesti vieraallemme, joka tuli Vietnamista. Pitkä matka, mutta se on tarpeen. Paljon on keskusteltu myöskin Vietnamin vapaakauppasopimuksesta ja sen vuoksi panoksenne oli hyödyksi. On selvää, että EU, EUssa on tärkeät markkinat, mutta se on myös alkulähde. Kuultiin tietysti Interporilta, että laiton kauppa luonnonvaraisilla lajeilla on lisääntymässä. Ja tänään sitten keskustelimme siitä, miten nykyistä synkkää tilannetta voidaan muuttaa paremmaksi. Ei se helppoa ole. Mutta mutta kuulin tänään ja opin tänään, että täytyy olla johdonmukaisia politiikoissa. Se on se tärkein tehtävä, joka meillä on. Erityisesti kauppasopimuksissa ja asianmukaisessa toimeenpanossa. Siis EUn sisällä, mutta myöskin yksityinen sektori, yksityiset ja julkisen kumppanuudet. Käsi kädessä voimme toimia siis. Ja tietysti valistus. Julkisuudessa, mutta joskus myös virastojen sisällä. Oh, se on todella tärkeää. Ja jos ajatellaan näitä valtavia haasteita rajoilla, satamissa Euroopassa, niin Voimavaroja tarvitaan enemmän tullille. Se on varmaan parempi valvonta, parempi koordinaatio, niin että saadaan otettua suuri edistysaskel laitonta kauppaa vastaan. Tämä aihe pysyy esillä. Eppä Clarkinilta tulee mietintö marraskuussa 28. 29. marraskuuta. Ja valiokunta varmaan tuntee asian myöskin tulevien kauppasopimusten osalta niin, että voimme olla vähän paremmin valmistautuneita kuin ehkä aiemmin olemme olleet. Vielä kerran kiitos kovasti, kaikkea hyvää teille. Ja tämän kohdan käsittely on nyt loppunut. So, now we are going to item... Siirrymme kohtaan 10 esityslistallamme. Esirahastojen toimeenpano. Puheenvuoron saa välittömästi esittelijä Morell. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, puhun nopeasti, sillä en halua rasittaa kollegoita. Kaikki varmasti olemme samaa mieltä tästä, eli että Eurooppa tarvitsee nopeasti investointeja, julkisia ja yksityisiä investointeja. Tätä siis kutsutaan Junckerin suuntamaksi, kuten tiedetään. Ja tässä pyydetään siis, että valiokuntamme antaa lausunnon uudesta komission puheenjohtajan ilmoituksesta. Hän sanoi, että haluaisi antaa esirille ulkoisen ulottuvuuden. Näin ollen stimuloitaisiin investointeja kehityshankkeisiin, erityisesti Afrikassa ja kaikissa naapurustomaissa. Jos teille sopii, niin haluaisin tukea tätä toimenpidettä, mutta tuki totta kai on ehdollinen, pitää tiettyjä periaatteita mainita. Tämä teksti, se pitäisi olla hyvin lyhyt, joten tätä pitää hieman vain täydentää nopeasti pari asiaa ensinnäkin ESIR on väline, joka meillä on käytössämme, mutta sen myötä pitää rahoittaa lisähankkeita, eli hankkeita, jotka eivät näkisi päivänvaloa ilman EU-tukea, eli riskihankkeita, innovaatiohankkeita, liittyvät digitalisaatioon muun muassa, energiasiirtymään toiseksi. Tämä liittyy siihen, että Euroopan budjetti ei ole ollut tässä mukaisesti mukana, jotta haluamme tehokkuutta, jotta haluamme tehokkuutta, pitää niin, että jäsenvaltiot tarjoavat likviditeettiä tai takuita on kymmenisen jäsenvaltioita, jotka ovat tätä tehneet, mutta se pätee myös kolmansiin maihin ja Kiinaan. Ja toivoisin, että olisi mustaa valkoisella, eli että se, että Kiina investoi tähän tyyppisen hankkeeseen, se ei saa mitään vastavuoroista, tai siis siinä mielessä, että siinä ei ole mitään otan huomioon Kiinan markkinataloustatus. Tämä kysymys pitää selvittää kolmanneksi. PK-yritykset, Junkersuutelman PK yritysosapuoli toimii melko hyvin. Ainakin sellaista palautetta saa Ranskasta, mutta sama taitaa päteä Italiaan. Ajatuksena olisi kannustaa hieman lisää tätä, että pk voisivat kansainvälistyä, sillä ne luovat eniten työpaikkoja Euroopassa. Näin olen haluan, että tässä lausunnossa puhutaan investointineuvofoorumin kompetenssi enemmän, eli että se voisi ottaa vientitukikysymyksissä sitten vielä ulkoinen ulottuvuus esirissä, eli Juncker ilmoitti, että haluaisi investointisuunnitelman, joka kohdentuu Afrikkaan ja naapurustomaihin. 44-84 miljoonaa euroa olisi tämä summa, no suuri ero, mutta ajatushan tässä on tärkein, se on kunnianhimoinen hanke. Jätän kahta asiaa ensinnäkin, että nämä investoinnit tehdään suunnitelman myötä, niitä pitää tulla sen päälle, mit, mitä investointeja on tehty jo, esimerkiksi Birdissä ja EIBssä mutta korvaavuutta ei saa tapahtua tässäkin. Siis puhutaan lisäarvosta, jota pitää soveltaa sitten toiseksi. Kaikki on varmasti samaa mieltä tästä, että ei pidä nyt hyötyä Afrikan tai kehitysmaiden kustannuksella, niitä tulee auttaa. Osa heistä käy läpi vaikeaa aikakautta, joten kyse on hyvinkin kehityshankkeista, Mielelläni kuuntelen saaristelijoiden kantoja, jos ovat paikalla. Kiitos, että kuuntelitte minua tästä lausunnosta. Se on hyvin lyhyt ja se tarkoituksena on kuitenkin osallistua siihen, että Eurooppa haluaa onnistua enemmän tulevaisuuteen, jotta voi valmistautua huomispäivään. Merci beaucoup, uh, Mr. West. Herra West. Obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, eu gostaria de dizer que me revejo... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että hyvin pitkälti se, mitä juuri todettiin, sopii minulle. Jos katsotaan esiriä teollisuuden näkökulmasta, niin se luo vaurautta, lisäarvoa me tarvitsemme kilpailukykyistä kestävää teollisuutta, mutta lisäisin myös, että meidän täytyy pyrkiä hyödyntämään potentiaalia, jotta saamme aikaiseksi nykyaikaisen julkishallinnon. Kolmanneksi mielestäni on tärkeää taata se, että että meidän täytyy huolehtia siitä, mikä on Kiinan asema VTOssa ja myönnetäänkö sille markkinatalousasema vai ei. Haluaisin muistuttaa myös siitä, miten tärkeitä ovat Junckerin ehdotukset ja ne, mitä hän esitti äskettäisessä unionin tilapuheessaan. Hän sanoi, että tarvitsemme tämän rahaston ulkoisen osion. Ja rahaston rahoitus tasoa kuva avoimuus, tiukkuus ja se, että tarjotaan yrityksille investointimahdollisuuksia. Kun puhutaan ulkomaankaupasta, sehän kuuluu meille, kuten tiedätte, PK-yritykset edustavat 85 prosenttia tästä. Ne ovat talouden selkäranka. Aivan kuten Junckerkin totesi omassa unionitilapuheessaan. Tässä tulisi keskittyä kolmeen näkökulmaan. Viennin tukemiseen, kuten myöskin puitteiston parantamisen Ja rahasto, rahaston tulisi edustaa hyvää maantieteellistä tasapainoa, ottaa huomioon myös eurooppalaisten maiden talouskehitys, jotta näin voitaisiin rohkaita kolmansia maita, rohkaista kolmansia maitakin olemaan mukana maailmantalouden kehittämisessä. Lisäksi haluaisin todeta, että että meillä on paljon uusia haasteita tietysti Euroopalle. Siitä syystä mielestäni on tärkeää, että nekin otetaan huomioon tärkeinä tavoitteina. Ja näissä täytyy perustua, perustaa toimintaa EUn ulkopolitiikan periaatteisiin. Meidän täytyy tukea myös rajoja ylittäviä kauppahankkeita, jotka luovat lisäarvoa ja on myös tärkeää, että Euroopan parlamentilla on sanavaltaa, kun puhutaan siitä, millä tavalla tämä rahaston varoja käytetään ja että ollaan mukana strategisessa suunnittelussa. Aion esittää nämä tarkistukset tämän suuntaisesti. Kiitoksia. Gracias. Now for... Kyllä, kyllä. Sitten ECR. Herra Lunds. Kiitos kovasti puheenjohtaja myös esittelijälle. Kiitokset jo tehdystä hyvästä työstä. Yleisesti ottaen voimme tukea toimintapoliittisia periaatteita, jotka lausutulunnoksessa hahmotellaan. Erityisesti tuemme kohtaa kolme pk-yritysten kansainvälisestämisestä. Mekin pidämme sitä prioriteettina. Täytyy vahvistaa neuvontakeskusten roolia. Niille annetaan vientituki tehtävä. Minä olin Ekonissa esittelijänä, silloin keskustelimme tästä, nyt se jätettiin myöhemmin pois, nyt se on jälleen käsittelyssä. Hyvä askel eteenpäin. Toiseksi voimme olla samaa mieltä myös rahaston ulkoisesta ulottuvuudesta. Sekin on nyt käsittelyssä, koska se on johdonmukaista politiikkamme kanssa sen politiikan kanssa, jossa pyrimme vaikuttamaan kansainväliseen kehitykseen ja tarvitaan myös muutosta kehitysavussa. Se on kehitysrahoituksen unikki lähde ja että saadaan sitä myös yksityiselle sektorille. Se on mielenkiintoinen kehityskulku, koska yksityinen sektori muiden hallitusten ja kansalaisjärjestöpohjaisten kehitysjärjestöjen kanssa siitä on tulossa todellinen kumppani kehitysyhteistyöstrategioissa ja myös siinä, että saadaan aikaan kestävää ja osallistavaa kehitystä. Myöskin kun suunnitellaan yksityisiä julkisuuden kumppanuuksia, niin siinä niillä on tärkeä rooli. Tästä saadaan uusia mahdollisuuksia eurooppalaiselle kehittämispolitiikalle ja sen tehokkuudelle. Viimeisenä kommenttina esittäisin tässä mielessä jotain sellaista, joka mielestäni puuttuu lausuntoluonnoksessa, mitä ei ole mukana näissä kohdissa, on näiden investointien ja maahanmuuttopolitiikan välinen yhteys. Täytyy pystyä vaikuttamaan enemmän avainalueisiin, kuten palauttaminen ja takaisinotto, tuki ja sopimukset. Tämä kohta voitaisiin lisätä mieti- lausuntoon ja siinä mielessä esitänkin tarkistuksia. Mutta silti odotan kovin innokkaasti yhteistyötä lausunnossa. Tämä on hyvää kehitystä eurooppalaisessa politiikassa. Kiitos. Sani Jadon tilalla Ska Keller. Ole hyvä. I think I'm actually the shadow. itse olla varjostelija. No, to, se toinen pankki Kiitokset esittelijälle. Pidämme hyvänä mietintyönne. Pidämme erityisesti sitä, että sanotte, että esirin toimintojen pitäisi olla EUn tavoitteiden mukaisia ulkoisissa toimissa lisäksi. Erityisesti se, että pitäisi puuttua maahanmuuton perussyihin. Olen eri mieltä esr kollegan kanssa, sillä minusta ei ole niin, että pitäisi käyttää esiriä tekemään kauppoja takaisinotosta, vaan pitäisi käyttää esiriä. Jos ymmärsin esittelijä oikein, niin sitten, että pohditaan maahanmuuton perimmäisen syytä köyhyyttä, näkymien puuttuminen, se olisi ehkä kestävämpi ratkaisu, kun sitä käytetään välineenä samaan takaisinottosopimuksia solmittua. Olen myös samaa mieltä siitä, että tuleva ulkoiset toimet Eli pitää täyttää eri ehtoja. Pitää ottaa myös pienempiä hankkeita tähän mukaan. Sitten me täysin samaa mieltä. Tuota sanamuotoa me varmasti vahvistaa ja korostaa, että pitää ottaa huomioon kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus. Kaksi osa josta emme ole niin innoissamme on toisaalta Kiina-kysymys, koska komissio on selvästi jo sanonut, että se on sulle ulkopuolelle, joten en tiedä miksi sitä korostetaan, erityisesti koska toisaalta jäsenvaltiot ovat aktiivisia asian infrastruktuurihankepankissa. Sen takia ehkä, no sultaanko nyt toinen pois ja toinen jää sisälle. Se jää nähtäväksi. Sitten se, että pk-yritykset kansainvälistävät toimintaansa totta kai tuemme pk mutta miten, no jos nyt halutaan sanoa, että pitää varmistaa, että miten tuo sitten tapahtuu, koska esirakenne tarkoittaa sitä, että annetaan nopeasti suuria summia rahaa käytettäviksi, eikä välttämättä ole pk-yritysten kannalta luontevaa, eikä se ole kuinkaan riskiorientoitunutta siitä syystä kaksi kysymysmerkkiä näillä aiheilla, mutta yleisesti ottaen kiitoksia kovasti esittelijälle. Herra Takkula, Alderyhmä. Se, yeah. uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Maride Sarnes ei saa olla täällä tänään, joten hän pyysi sanomaan jotain Alden nimissä ja hänen nimissään. Hän haluaisi kiittää sisäsittelijää tehdystä työstä, joka on menossa oikeaan suuntaan. Esirahasto on luotu vähän yli vuosi sitten. Ja sen aikaisemmat tulokset ovat ihan hyviä. 350 miljardia on tavoitteena, 62 prosenttia siitä on yksityistä investointia ja kaikki on saatu liikekanalle hyvin. Kun puhutaan Eserin ulottuvuudesta, haluaisin ilmaista seuraavia ajatuksia. Ensinnäkin esivarrojen tulisi palvella eurooppalaisia etuja, eurooppalaisia intressejä, kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Meidän täytyy myös houkutella ulkomaisia investointia ja monipuolistaa toimintamme. Me emme saa myöskään olla riippuvaisia Kiinasta. Lisäksi meidän tulee tukea pk-yritysten kansainvälistymisestä, se on äärimmäisen tärkeää. Neljänneksi se, että kehitellään Eserin ulkoista ulottuvuutta, sen tulee olla kohdistunutta ja johdonmukaista auttaa eurooppalaisten investointien kanssa Euroopassa. Lisäksi meidän täytyy pyrkiä olla parantamassa investointiympäristöä sisämarkkinoilla, kuten myöskin kauppapolitiikan kauppapolitiikalla on ehdottomasti tärkeä rooli tässä suhteessa. Siinä kaikki. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa komissio. Florentin Obmaja. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitos kovasti mielenkiintoista keskustelusta. Nimeni on Hofmeier, talous- ja rahoitusasioiden osastolla työskentelen ja kiitos mahdollisuudesta ottaa kantaa keskusteluun ja pitää puheenvuoro. Yleisesti ottaen Komissio arvostaa valiokunnan lausuntoluonnosta. Siellä yleisesti ottaen arvioidaan positiivisesti investointisuunnitelmaa ja myös ulkoista investointisuunnitelmaa. Ottaisin muutaman näkökohdan esille. Joitakin lukuja asiain tilasta esirahastosta vuodessa 127,2 miljoonaa euroa 27 jäsenvaltiossa. 290 000 pk-yritystä äh, tulee saamaan apua. On pystytty houkuttelemaan myös muita investointilähteitä, mikä onkin sen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Melkein kaksi kolmasosaa ennakoidusta kokonaistuesta tulee itse asiassa yksityisiltä sijoittajilta komission hyväksymä ehdotus 14. syyskuuta, että laajennetaan, pidennetään nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen loppuun, todellakin sisältää eurooppalaisten neuvontakeskusten vahvistamisesta niin, että saadaan kohdennetumpaa ja paikallisempaa teknistä apua mukaan lukien pk-yrityksille Euroopassa. Kiinan osallistuminen investointisuunnitelmaan keskustelut ovat vielä meneillään teknisellä tasolla täsmällisistä osallistumisen yksityiskohdista. Kiina oli todellakin ensimmäinen ei-EU-maa, joka ilmaisi halukkuutensa osallistua suunnitelmaan. Sanoisin muutaman sanan myös ulkoisesta investointisuunnitelmasta. Nyt kun olen kuunnellut keskustelua, niin on tärkeää täsmentää, että ulkoinen suunnitelma ei ole eurooppalaisen esirahaston laajennus. Se on oikeastaan uusi suunnitelma, joka on saanut innoitusta Euroopan suunnitelmasta ja sitä on sopeutettu naapurimaiden ja Afrikan tarpeisiin. Sen tarkoituksena on myötävaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin samaan aikaan, kun puututaan, kuten myös keskustelussa on mainittu, maahanmuuton perimmäisiin syihin samaan tapaan esirahasto tai esisrahaston tavoin kestävän kehityksen rahastossa pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä sijoituslaitoksia mukaan ja myöskin yksityisiä, muita yksityisiä tahoja, jotta voidaan tukea sellaisia hankkeita, jotka muuten eivät saisi rahoitusta. Eli täydentävyyskriteeri on hyvin tärkeä. Hyvät jäsenet, kiitos huomiostanne. Thanks a lot and I hope... Kiitos paljon. Toivottavasti tähän päättyi pitkä luettelo lisärahastoista. Ihan suoraan sanoen näin tässä ongelman, että komissio perustaa paljon rahastoja kaikkeen sillä seurauksella, että hallinta menetetään parlamentissa. Erityisesti jos rahastot ovat osa Euroopan budjettia, niin sitten meillä ei ole demokraattista legitimiteettiä näille rahastoille. En siis ole sen ystävä, että on paljon rahastoja EU-normaalin budjetin ulkopuolella. Ingmar, teillä oli lisähuomio. Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi kysymys komission edustajalle. Yksi strategisista tavoitteista esirissä on antaa panos talouskasvuun ja työllisyyteen, mutta joka kerta, kun komission edustajia on paikalla antamassa tietoja perustiedoista, ette ikinä anna korttisia lukuja työllisyydestä. Halusimme tietää, mikä lopputulos on ollut näillä hankkeilla, joita nyt on tähän asti viety eteenpäin. Kuinka paljon työpaikkoja on luotu ja missä? Kiitos. Thank you very much. Um, the... Kiitoksia. Työpaikkojen luontikysymys on tietysti erittäin tärkeää, erityisesti kun puhutaan suurista infrastruktuurihankkeista, jotka muodostavat tällä hetkellä 75 prosenttia esitistä, niin tässä vaiheessa emme ole vielä kuitenkaan täytäntöönpanovaiheessa. Eli kun rahoitus on myönnetty, sitten tämä itse täytäntöönpano tapahtuu seuraavana vuosina kun puhutaan sitä taas työpaikkojen luomisesta, joudun ehkä tuottamaan pettymyksen todetessa, niin että tänään voisi sellaista lukua tarjota. Euroopan investointipankki tällä hetkellä työstää mallia, jonka avulla arvioidaan tätä tarkkaa vaikutusta. Sen saa ensi vuoden alussa. Ja ehkäpä tämänhetkinen EIPn arviointi kiinnostaa, joka 50. julkaistiin, joka koskee siis ESERin ensi vuotta, ensimmäistä vuotta. Ja sitten meillä on tämänhetkinen ESER-arviointi, joka syötetään tähän lainsäädäntöprosessiin 14.10. Ja tämä riippumaton arvio on, on saatavilla sitten marraskuun puolivälissä. I just got one lightning intervention. Um, I think the representative of the Commission is being a rather... Komission edustaja on melko vaatimaton mielestäni, kun puhutaan työpaikkojen luomisesta varmastikin rahaston pointti on, että se on erinomainen luomaan hyvin palkattuja työpaikkoja ihmisiä, jotka työskentelevät rahastossa itsessään. Hän on käynyt jo nyt, joten ehkä voisi sanoa, kuinka paljon työpaikkoja on nyt jo luotu ihmisille, jotka työskentelevät rahaston parissa itsessään. No ne, jotka eivät työskentele rahastossa mukana, no sille vastausta ei tiedetä, ei voi ikinä sanoa, ja se on kysymyksenä. Mutta kuulkaamme nyt komission edustajalta, kuinka moni ihminen työskentelee rahastossa ja mikä heidän palkkatasonsa on, ja paljonko he tienaavat nettona. Jos sanotaan lukuja, niin varmasti voitte ne lähettää. You're wrong. A terrible silence. I, I would suggest uh, we get this. No, haluaisin, että tämä kysymys saataisiin kirjallisena. Mitä se nyt tarkoittaa? E, käännyn puheenjohtajan puoleen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että en pidä nyt kysymyksestä, enkä aio vastata siihen? Vai mitä tämä teidän vastauksenne tarkoittaa, onko juuri annoit? No, I asked my question to the chair. Yeah, uh, no, I don't, don't think so. Of course, uh, the... No en usko. ei BH rahastoa hoitaa. Investointipankki tietysti voidaan tilastoja esittää, miten monta ihmistä on mukana rahaston toimeenpanossa. Se pitäisikin tehdä. Ja pyydän komissiota antamaan meille joitakin konkreettisia tietoja siitä, montako ihmistä on rahaston toimeenpanossa mukana. Ja tietysti myös siitä, mikä heidän palkkatasonsa on. Se saattaa olla mielenkiintoista. Kiitos. Emmanuel, ole hyvä. Bien, je, je vais pas participer à la discussion soulevée. par keskustelu, jonka herra Dartmouth aloitti neuvottelussa Englanti päätti lähteä EU-sta, joten pian tämä ei enää kuulu teille. Me keskustelemme näistä asioista, joten näkemiin. Nähdään ehkä pian. Se oli ensimmäinen asia. No, hän lähti. Tämä on tämä kova Brexit, joka, jonka nyt näemme. No, palaan nyt siihen, mitä sanoitte puheenjohtaja Lange. Otitte esille oikean kysymyksen. Pohdin itsekin, että se olisi laittu mietintöön talouston, mutta se on hankalaa, koska yritetään sopeutua siihen, mitä meille annetaan ja ehdotamme, meillä ehdotetaan jotakin. Kollegat äh, sanovat ehkä olevansa tämän aloitteen puolesta, mutta niin kommenttiin tarvitsisi tätä, tätä pitäisi pohtia pidempäänkin, sillä tämä herättää useita kysymyksiä, joista olemme samaa mieltä. Vastatakseni nopeasti, niin ulkoiset investoinnit Tämä ulkoinen näkökulma on samaa mieltä, mitä täällä sanottiin. Ehkä pitää olla selkeämpi maahanmuuttokysymyksistä. Euroopan tehtävähän minusta on auttaa kehittyviä maita, jotta ne pääsevät pois köyhyydestä, jotta ne ratkaisevat useita hank- rakenteellisia hankaluuksia. Se on Euroopan tehtävä ottaa Afrikan maita ja naapurustomaita, joten ajatuksena ei ole keskustella nyt siitä, että mitä kehitysmaita pitää ottaa, mutta kollega taitaa olla vielä täällä niin. Tämä olisi virhe, joten en nyt sitä keskustelua, mutta tässä on nyt poliittinen tehtävä Euroopalle, joka on auttaa rakenteellisesti noita maita, joiden kanssa meillä on ystävällisiä suhteita ja jotka kohtaavat kuitenkin mittavia kriisejä. Toiseksi, pk-yritykset, kaikki on samaa mieltä diagnoosista, eli pitää vahvistaa pk-yritysten kansainvälistymistä, pohtia vientitukia muun muassa mutta haluan vakuuttaa Rova Kellerin siitä, että totta kai voimme keskustella sitten tästä tekstistä ja muistakin asioista ja laajemmasta strategista keskustelua, miten voidaan toimia, jotta on helpompaa auttaa pk-yrityksiä. Tämä on avointa dialogia, olen valmis siihen varmasti. Kaikki ovat valmiita tähän keskustelua käymään, joten kiitos niin vielä Kiinasta. Kyse ei ole siitä, että estetään Kiinan osallistuminen tähän. Ei, pitää vaan valvoa, ettei, sillä, ettei Kiina saa mitään privilegioita tästä hallinnoinnista. Tiettyjä huolenaiheita liittyy tähän Euroopassa, jos ajatellaan Kiinan kauppastrategiaa. Meidän tehtävämme meppeinä on olla tarkkaavaisia ja tiedottaa toisiamme. No jos puhutaan nyt Kiinasta, mutta on ehkä muitakin ulkomaita, jotka ovat tähän rahastoon mukaan ja pitää sen siis suhtautua tarkkaan, joten kysyä siitä, että stigmatisoidaan tai että tässä käytäisiin toista keskustelua lausunnon sisällä, vaan kyse siitä, että Euroopan parlamentti ilmoittaa olevansa tarkkaavainen ja pohtii näitä kysymyksiä, jotka liittyvät kuuluttajiimme yrityksiin. no muuta, kiitos. Merci beaucoup. The next step määräkä tarkistuksille 17. lokakuuta kello 12 hyväksyntävaliokunnassa 9. ja 10. marraskuuta kokouksessa. Ja viimeinen kohta tältä päivältä on kohta 11. Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus. Esittelijä on Janik Sado. Hän yrittää nyt päästä vihreiden ehdokkaaksi tullakseen Ranskan presidentiksi. Hyvää onnea siihen. Siis ehdokaskilpailuun, että pääsisi ehdokkaaksi. hänen puolestaan alustaa Ska Keller. Kiitoksia ja välitän nämä hyvät toivotukseni hänelle. Janik pyysi minua siis itse asiassa lukemaan tämän lausuntonsa teille. Yritän tehdä sen nyt tässä mukavasti. Näin hän sanoo. Hyvät kollegat, Pahoittelen, etten kyennyt olemaan läsnä tämän päivän keskustelussa, jotka koskivat tätä lausuntoamme EIPn vuosikertomukseksi 2015. Haluan vakuuttaa teille sen, että olen sitoutunut hyvän yhteistyöhön, joka meillä viime vuonna oli, kun kehittelimme inta lausuntoa EIPn vuosikertomuksesta vuodelle 2014. Tavallaan saattaa olla haastavaa toistaa viime vuoden menestystarina, lausuntomme vuoden 2014 vuosikertomuksessa tehtiin vain kahdella tyhjä äänellä ja kaikki muut äänestivät puolesta, mikä osoittaa sen, että arvostamme EIPn työtä ja mitä linjoja tulisi seurata tulevaisuudessa. Siinä oli 25 politiikan suositusta, joista suurin osa edelleen on voimassa myös tämän vuoden suositu- lausunnossa. Ja silloin kun tätä lausuntoluonnosta luonnosteltiin, niin tuo lainanantomandaatti, joka EPlle on myönnetty, ei vielä oltu viety päätökseen. Ja näin ollen Esirin ulkoiset ulottuvuudet olivat vielä käynnissä, mikä on johtanut aika epämääräisen sanamuotoon siinä lausuntoluonnoksessa, josta keskustelette tänään. Luotan kuitenkin siihen, että varjoesittelijäni päivittävät tätä lausuntoani tarkistuksin ja itse olen mukana aktiivisesti myös esittämällä omia tarkistuksiani. Käyn lyhyesti läpi tämän ehdotukseni. Kappale 1. Se on nyt tässä olemassa vain suunnannäyttäjänä. Siinä luonnostellaan EIPn tuleva politiikka eli puolivälin arviota ja katsoo sen mandaattia tässä suhteessa, lainaantovaltuutta siinä suhteessa. Komissio tässä välin tukenut täysin sitä, että EIPn tulee toimia täysin YK kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, ja tämä sisältää useita suosituksia, joita lausuntomme tulisi käsitellä. Näin ollen toivon, että teillä on mahdollisuus lukea komission väliarvio ja esitätte ajatuksia siitä, miten tämä ensimmäinen kappale täydennettäisiin. Toinen kappale puhuu viime vuoden lausunnosta, eli päävaatimuksestamme siitä, että meillä olisi raportointivaatimus asioista, jotka johdattelevat EUn ulkoista toimintaa. Väliarviossa mm, oli hyvä nähdä se, että komissio myöskin on pohtinut sitä, millä tavalla raportointia voidaan parantaa komission ja EIPn välillä. Ehdottaisin, että me katsoisimme sitä, millä tavalla nämä rahoitustoimet vastaavat antavat vastinta maahanmuuttokriisille. Lisäksi on ehdotettu sitä, että tekniset suuntaviivat päivitettäisiin, jotta unionin prioriteetit sisällytettäisiin niihin paremmin. Siinä ulkosuudenhallintoa pyydetään olemaan mukana. Ja tässä noudataan myös äh, artikla 21 perustumissopimuksesta. Kappale kolme ottaa esille päävaatimuksen edellisestä sopimuksestamme ja olemme tässä täysin samalla linjoilla myös johtavan ekovaliokunnan kanssa. Sen mukaisesti, mitä siellä tiistaina sanottiin. EIP on ehkä kaikkein paras lainoittaja ilmastotoiminnassa. Siitä huolimatta sillä on edelleen valtavasti lainoitusta fossiilisia polttoaineita käyttävissä hankkeissa. Nyt tulisi esittää selkeä viesti siitä, että fossiilisen polttoaineen tukemisen tulisi päättyä. Kappale neljäkin on tässä vain olemassa tilan täytteenä. Tässä puhutaan uudesta investointirahastosta, joka koskee Afrikkaa ja sen lähialueita. On tärkeää, että rahoitus tätä kautta johtaa lisäarvoon EIPn tämänhetkisessä toiminnassa tuolla alueella. Paljon muutakin voidaan vielä todeta ja toivottavasti tarkastelette tätä näkemystä myös omissa tarkistuksissanne. Kappale 5 puhuu uudesta rahoitusvälineestä Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välillä. Ja toivottavasti voidaan lisätä siihen muita näkökohtia, jotka koskevat pk-yrityksiä. Tämä on joka tapauksessa tärkeä pk-yrityksen pitää Kohta kuusi ottaa esille näkökohdan, joka tarvitsee myös lisää lihaa luiden ympärille. Ja sen tulisi olla mielenkiintoinen Intalle tulevina vuosina. Siinä puhutaan EIPn ja uuden aasialaisen infrastruktuuri-investointipankin välisestä tilanteessa. Aasian infrastruktuuri-investointipankki haluaa osuutensa esiristä mahdolliseen infrastruktuurin lainoitukseen. Ja ne ovat äh, siis tässä mukana. Ja näin pyritään parantamaan infrastruktuurilainoitusta paremmin. Siitä kuitenkin syntyy monia kysymyksiä mukaan lukien monempien instituutioiden täysin erilainen hallintorakenne. Asen infrastruktuurin investointipankin puheenjohtaja voi tehdä myös päätöksiä ilman hallintoneuvoston mukaan, mukana oloa ja kriteerit päätöksenteolle ovat erittäin epämääräisiä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että julkisia varoja ei käytetä sellaisen pankin toimintaan, joka saattaa rahoittaa esimerkiksi ydinvoimalla toimivia hankkeita eikä sellaisia hankkeita, joita EU-ssa pyrimme jarruttamaan. Ja odottamaan teidän yhteistyöhalukkuuttanne tämän ö, prosessin aikana. Jannikilta paljon terveisiä, kiitos. Thanks to him. Kiitos terveiset myös hänelle. Sitten varjoesittelijöistä. Ratsikor. Grazie, presidente. La propos- Kiitos puheenjohtaja. Kollegamme Jannik Jadon luonnossa vaikuttaa minulta, minusta hyvältä. Panen merkille, että voimme olla samaa mieltä hänen kanssaan, erityisesti mitä tulee useisiin konkreettisiin kohtiin, esimerkiksi B kohta yksi, sen pitää olla johdonmukainen toimissaan ja siinä pitää ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet globaalisti lisäksi. On myös ympäristöaspektit kohta neljä, mutta olen sitä mieltä, että pitäisi puhua enemmän pk-yritysten tarpeista. Kollegamme puhuikin tästä jo aikaisemmin. Ja erityisesti pitää ottaa huomioon globalisaatio. Tässä on liian vähän pk-yrityksiä, jotka saavat rahoitusta ja voivat kansainvälistyä ja olla mukana eri hankkeissa, komasissa maissa. pk itse ovat haluttomia siirtymään maailmanmarkkinoille, vaikka tunnustetaankin Euroopan investointipankin tärkeä rooli, erityisesti siinä, että pannaan täytäntöön kumppanuuksia eri maissa, kuitenkin pitäisi tehdä lisää. Sitten rahoituksen saatavuus. No ainahan korostetaan sitä, että pk-yritykset ovat EUn talouden selkäranka ja niin edelleen. No tämän lisäksi haluaisin muistuttaa, että rahoituksen saatavuus on yksi suurimmista esteistä PK-yrityksille EUssa, joten Euroopan investointipankin pitäisi taata, että PK-yritykset, jotka eivät voivat olla mukana hankkeessa, kuten suuritykset, no heille pitäisi antaa priorisointi ja näitä reformia tarvittaisiin, jotta voitaisiin tarjota konsultointipalveluita heille. Lisäksi pitää ehdottomasti olla niin, että rahoitetaan hankkeita, jotta pk-yritykset pääsevät jalkelle. Pitää myös parantaa suhteita pk-yritysten välillä ja paikallisten rahoittajien kanssa. Ja tällä tasolla saamme luottamussuhteita aikaan, joiden myötä pk pääsevät käsiksi varoihin, joihin he eivät muuten olisi päässeet. Sitten toinen asia, joka pitäisi, pitäisi syventää viestintää. Tästähän olla hyvin suora ja rehellinen. Minä tulen alueelta, jossa pk kun ne onnistuvat saamaan rahoitusta paikallisista pankeista, no ne ovat ja kun EIPn välitteinä usein nämä pk eivät tiedä, että nämä varat tulevat suoraan EUsta. Ja ei nyt varat tulevat investointipankista, joten tässä on edasta tiedon puuttumista ja viestintä on puutteellista myös. Eurooppa kärsii siitä jo nyt voimakkaasti, joten meillä on tehtäviä, jos ajatellaan viestintää, meidän pitää toimia paremmin. Tämä on meidän tehtävämme eikä pk-yritysten tai kansalaisten tehtävää. Usein ne ovat liian pieniä tai liian syrjäisiä, jotta voisivat löytää tiensä eteenpäin tässä eurooppalaisessa lakiviidakossa. Ja lopuksi skeptisismi ja kritiikki EUta kohtaan johtuu siitä, että on viestinnän puutetta. Ja toinen asia vielä puheenjohtaja, avoimuuskysymys suhtaudumme myönteisesti kaikkeen siihen, mitä sanottiin, että EIP takaisi avoimen toiminnan, mutta olemme ottaneet huomioon vuoden 2014 raportin, mitä tulee se, että pannaan täytäntöön avoimuuspolitiikkaa, mutta minusta tuntuu siltä, että pitäisi vaatia mahdollisimman korkeaa avoimuuden tasoa, jos ajatellaan islannista vastuuta, pitää takaa, taata se, että ihmisille kertaisin siis enemmän tietoja budjetista, pitäisi myös taata pääsy tiettyihin, tiettyihin e EIPn rahoittamien hankkeisiin lisäksi haluaisin, että lisätään kohta, joka käsittelee rak- tierakennushankkeita sillä eri alueilla – ympäri EUta tällaisiin hakeisiin on ryhdytty. Siellä, siellä on eri rakenteellisia rajoitteita. Tämän rahoituksen myötä voitaisiin ottaa huomioon niiden potentiaali kehittyä entisestään. Ja pitää ottaa huomioon alueiden erityispiirteet, kuten esimerkiksi Sisilia. And now Inma Rodriguez, please. Kiitos, Setta Rodriguez. porque es muy importante. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että meillä on oikea tasapaino tässä lausunnossa. Ja olen samaa mieltä siinä, että aivan kuten täällä todettiin, niin EIPn suhteen tuen sitä, mitä valmistelija on todennut. Minusta tässä on kohdistettu hyvin mielenkiintoista nimenomaan näihin strategisiin kohtiin, jotka ovat meille tärkeitä. Kestävä kehitys ja se, että ollaan kunnianhimoisia ilmastostrategiassa. Haluan kuitenkin huomauttaa, että en ole aivan samaa mieltä EPPn edustajan kanssa. Minusta on hyvä, että vahvistetaan sitä osuutta, joka menee PK-yrityksiin pk-yritysten edustajat toteavat, että heidän on vaikea saada rahoitusta. Ja tieto tästä rahoituksesta puuttuu. On erittäin tärkeää, että tietoa tässä suhteessa levitetään, jotta pääomaa voidaan suunnata investointihankkeisiin. Haluaisin myös ottaa esille yksittäisiä osia, johon saatan esittää tarkistuksia. Ja minun mielestäni esimerkiksi avoimuus on tässä suhteessa tärkeää. On tärkeää. Kaikki tietävät, mitkä syyt ovat johtaneet siihen, että pk-yritysten tilanne ei ole niin hyvä. Jos ei tietoa ole riittävästi, jos ei tiedetä, mitä tehdään, jotta rahoitusta säädettäisiin, on tietysti vaikea esittää oikeita hankkeita. Siitä syystä on tärkeää tiedottaa nimenomaan siitä, mitkä syyt ovat esimerkiksi sen taustalla, että rahoitusta ei myönnetä. Meidän tulee myös pohtia paikallista toimintaa jonka täytyy siis kasvaa, johon täytyy suunnata rahoitusta, ei pelkästään sen takia, että väestö saataisiin pysymään erilaisilla alueilla, vaan ylipäätäänkin se on tärkeää ja haluaisin saada tähän vahvempaa sanamuotoa siinä suhteessa. Tämän lisäksi mielestäni tässä lausunnossa, lausunnossa on äärimmäisen tärkeää käsitellä niitä valintakriteereitä, joita hyödynnetään hankkeiden valinnassa yritykset, jotka ovat tekemässä tällaisia investointihankkeita, ei ole riittävän niiden kohdalla, että noudatetaan sääntöjä ja otetaan huomioon kestävä kehitys ja niin poispäin, vaan näiden yritysten täytyy olla sitoutuneita myös sosiaalisella puolella ja kantaa sosiaalinen vastuu. Ja niiden täytyy kantaa se vastuu, joka liittyy sosiaaliseen puoleen. Samankaltainen kysymys myös sama palkka samasta työstä. Emme me voi rahoittaa yrityksiä, jotka palkkapuolella syrjivät. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, jos voin esittää kysymyksen komission edustajalle. En tiedä, onko täällä investointipankista ketään paikalla nyt. Aha, on. No silloin mielelläni esittäisin teille kysymyksen. Esirissä ollaan samaa mieltä siinä, että jotta investointeja saataisiin houkutella, ei pitäisi ottaa huomioon rahoitusta, joka tulee esirahastosta. Eli kun EIP rahoittaa alueellisia, eh, paikallisia hankkeita, jossa on siis alueellinen ja paikallinen rahoitus, niin – joiden tavoitteena on luoda kasvua ja työllisyyttä. Miksi siinä pitää ottaa huomioon talouden tilanne? Minun kotialueellani EIP ei suostunut rahoittamaan hankkeita, koska niissä, niitä, niissä ei tätä alijäämää voi ottaa huomioon. Mutta meillä on yli puoli miljoonaa työtöntä. Aiotteko pitäytyä näissä kriteereissä, tapahtuu mitä hyvänsä? Thank you. Herra Nonsu, minäkin onnittelen mahdollisesta nimityksestä Jadota mahdollisena vihreiden ehdokkaana. Se kyllä sekoittaisi Ranskan keskustelua ja odotan sitä innolla. No tästä lausunnosta vain muutama ehdotus. Niistä ei varmaan synny kiistaa. Ensinnäkin tervejärjen mukaisia ehdotuksia mahdollisista lisäyksistä, neljä täsmällisemmin sanoen. Enemmän täytyy tehdä investointipankissa, jotta voidaan varmistaa, että PK-yritysrahoitus suuntautuu siihen, että varmistetaan, että yritykset voivat integroitua globaaliin ta- tarjontaketjuun, jotta ne voivat laajentaa toimintaansa erityisesti niissä maissa, joissa on etuoikeus tullikohtelu EUn kanssa. Näille voidaan sitten tarjota arvokkaita mahdollisuuksia talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Sitten toiseksi pidämme hyvänä sitä, että valmistelija vaatii, että EIVn toimet täydentävät tai ovat johdonmukaisia EUn periaatteiden kanssa, joihin kuuluu muiden muassa kilpailuun perustuva, perustuva ja rehellinen markkinatalous. Ja tässä mielessä on olennaista, että EIPn varat suunnataan ei pelkästään pk-yrityksiin, se on tärkeää, mutta myöskin siihen, että saadaan järkevää infrastruktuurikehitystä aikaan. Sen puutehan monissa kumppanimaissa voi olla vakava este kaupankäynnille ja kasvulle. Se myös estää ihmisiä ostamasta ja myymästä hyödykkeitä, erityisesti EU-hun. Voisi olla siis ehdotus, että lausunnossa painotettaisiin tätä olennaista yhteyttä ja kehotettaisiin EIVtä tekemään enemmän tässäkin. Kolmanneksi äh, uskon ja toivon, että tästä kaikki ovat yhtä mieltä, että pyydettäisiin, että lausuntoa täydennetään niin, että kaikissa IPn toiminnassa otetaan huomioon tarve siihen, että sidosryhmät ovat kattavasti mukana ja että avoimuuden taso on mahdollisimman suuri. Tähän hän myös SID-kollega viittasi. On olennaista mielestäni, että jäsenvaltioiden tarjoamat varat ovat korkeiden standardien alaisia tilivelvollisuudessa ja tehokkuudessa. Neljänneksi ja viimeiseksi Täytyy muistuttaa, että investointipankki ei ole ainoa toimija. Se ei ole ainoa suuri lainanantaja, joka toimii EUn ulkopuolella. Ja mielestäni on tärkeää, että pankki edelleen rakentaa yhteyksiä ennen kaikkea Aasian ja Afrikan kehityspankkien kanssa, niin että voidaan löytää yhteisvaikutuksia. Jos niitä voidaan saada aikaan, niin sitten voidaan yhdistää voimavaroja ja varmistaa, että että kaikkien elinten toimet eivät kilpaile keskenään, vaan toimivat yhteistyössä. Ja tässä mielessä haluaisin nyt hyödyntää sitä, että IPn asiantuntijakin on paikalla. Kysyisin, että onko mitään uusia mielenkiintoisia kehityskulkuja tässä mielessä. Olisi mielenkiintoista kuulla, että mihin toimiin ollaan ryhtymässä, jotta näitä yhteisvaikutuksia voidaan löytää. Kiitos. Kiitos sitten herra Takkula. For the item. Aldesta. Arvoisa puheenjohtaja, tämä tuli pyytämättä ja yllättäen, niin kuin klassinen suomalainen sanonta kuuluu. Eli en tähän varsinaisesti muuta lisäarvoa osaa tuoda, koska en varjoraportoja ole enkä nuottele saanut, mutta yhdessä keskustelussa olen ollut mukana ja Siinä nousi esille tämä huoli, että näiden PK-sektorin rahoitu, yritysten rahoittamisesta, eli siinä nähdään kuitenkin se iso, iso potentiaali ja tosiaan, että kun halutaan kestävästi Eurooppaa rakentaa, niin se olisi hyvä kiinnittää huomiota, mutta muuten en osaa tähän sanoa, ei ollut minulla henkilökohtaisesti huomautettavaa. Toki kun puheenvuoron sain, niin haluan toivottaa Janne Kierotille onnea tässä presidentinvaalikampanjassa. Näyttää vain siltä, että kaikki Euroopan parlamentin vihreät tuntuvat taistelevan tuosta samasta kandidaatin paikasta, että, että tuota, siellä vihreillä on kovaa, kovaa imua tällä hetkellä sitten selkeästi Ranskassa. Mutta en tuonut tähän keskusteluun lisäarvoa, mutta muutaman lisää sanan kuitenkin. Thanks a lot, Mr. Dadmos. Kiitos herra Datmoista. I think Mr. Tackle has been very modest. Eiköhän Takkulan tässä ollut kovin vaatimaton, sillä se mitä hän sanoi oli erittäin mielenkiintoista. Enkä tiedä, miten paljon lisäarvoa tässä koskaan keneltäkään tulee, mukaan lukien minä itse. itse. Toistelen sen, mitä sanoisin. Tämä on henkilökohtaisella tasolla. Toivon Jadolle kaikkea menestystä hänen ehdokkuudessaan. No puhutaanpa sitten investointipankista. Minulla on ollut kunnia, jos kunnia nyt on se oikea sana, kirjoittaa tämä sama lausunto muutama vuosi sitten. Ja olen ollut yllättynyt siitä, että Euroopan investointipankkia johdetaan aika kohtuullisella talous toiminnalla, vaikka varmaan ehkä EPn edustaja täällä vahvistaa. Ja mitä enemmän ei-kaupallisia tavoitteita sille asetellaan, niin sitä toden... todennäköisemmin äh, se vaikuttaa sen toimintaan. Eli me haluamme joka tapauksessa pitää tämän mielessä. Me aina väistämättä kustannukset myös liittyvät tähän. Mitä olisin ymmärtänyt, mitä herra siellä sanoi, kun minulla ei ollut tuota tulkkausta päällä, mutta haluaisin vain huomauttaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 39 miljardin euron tai 16,1 prosentin osuus EIPssä. Eli ainakin siihen hetkeen asti, kunnes saamme rahamme takaisin, mihin varmaan menee muutama vuosi, niin se tietysti millä tavalla sitä hoidetaan, niin se on relevanttia ja mielenkiintoista meille. Ja siitä syystä kannattaa sanoa. No nyt näette, tässä jälleen kerran puhutaan yleisperiaatteista, jotka johtavat EUn ulkoista toimintaa. Jos investointipankkia on tarkoitus hoitaa kuten Euroopan ulkopolitiikan välinettä, mm, ja kysymys, tuleekin, kysymys kuuluukin, että onko meillä tällainen mahdollisuus, niin se tietysti vesittää sitä, että sitä hoidettaisiin kaupallisessa tarkoituksessa. Ja kohta kolme, puhun oikeastaan aika nopeasti, sitä pyritään luomaan kunnianhimoisia toimintasuunnitelmia, jotta voitaisiin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. No se nyt puhuta sen valitetusta, niin eikö tämä nyt ole enemmänkin ympäristöinsinöörien tehtävä eikä tietokoneihmisten tehtävä, jotka istuvat Luxemburgissa? PK-yrityksissä EPPn arvossa edustaja, joka toimii varjoesittelijänä. Mm, Olette tämä oikein hyvin esillä. Kyllähän kaikki ovat PK-yritysten kannalla. Olemme kuulleet tämä useaan otteeseen. Kuitenkin PK-yritysten ongelma kaikissa maissa on se, että saadaan rahoitusta. Eli tämänkaltaiset mm, pyhät ajatukset ovat hyviä, mutta mutta meidän tulisi myös miettiä sitä, mikä määrä rahaa lainataan PK-yrityksille eh, EIBen lainoista. Ja se meidän tulisi tietää. Ja näin meidän täytyy siis tarkastaa sitä, millä tavalla PK-yritykset voivat saada käyttöönsä lainaa. Emmekä usein ole samaa mieltä vihreiden kanssa. Ja avoimuuskysymyksistä olemme kuitenkin samaa mieltä. Tässähän nyt pääkysymyksenä, kun puhutaan siitä, mikä on tärkeää, on se, missä määrin pekoyritykset lainoitetaan ja miten paljon ne kykenevät saamaan lainaa EIPstä. Ja lopuksi haluan todeta, että Aasian infrastruktuuripankki, no tämähän oli periaatteessa Kiinan perustama ikään kuin vastapuoliksi Maailmanpankille ikään kuin välineeksi, jonka avulla voitaisiin käyttää kiinalaista vaikutusvaltaa. Ja turvallisuusneuvostosta sanotaan, että pohjaton moniin keskusteluihin valkoisessa talossa olemme huolestuneita siitä, vastaako Aasian infrastruktuurinvestointipankki niihin korkeisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin normeihin. Eli ennen kuin nyt ryhdytään sitten puhumaan ihan pikkutarkasti siitä, minkä näköistä yhteistyötä tämän pankin kanssa tehdään, niin meillä on kyllä paljon kysymyksiä, on pitäisi vastata ja noihin kysymyksiin tulisi, no, kysymys tulisi esittää parlamentissa ja niitä tulisi esittää muiden kysymysten ohella, sillä omalla esityslistallanne on huomattavia huolenaiheita sen suhteen, minkälainen tämä Aasian infrastruktuurinvestointipankki on. Ja lopuksi viimeinen kohtani. Niin Euroopan investointipankin pääkonttori on Luxemburgissa, joka on per capita rikkain EU-maa. Ja kuten todennäköisesti tiedätte, 2200 parlamentin työntekijää on siellä, jotka paljon paremmin voitaisiin sijoittaa vaikkapa Lyoniin tai, tai Bukarestiin tai yhteen Euroopan unionin useista useista kaupungeista, jotka ottaisivat vastaan ja arvostaisivat sitä, että 2200 parlamentin työntekijää olisi siellä. Ja nyt huomataan, että 2900 henkilöä on EIP-palkkalistoilla. Ja olen pyrkinyt selvittämään sitä, miten moni näistä itse asiassa on Luxemburgissa. Ehkäpä te siltä, herrasmies, voitte kertoa sen, miten näin on. Vai onko tässä kyseessä jälleen uusi EU-instituutio, joka otettaisiin vastaan mielellään monissa kaupungeissa ja EU-paikoissa. Ehkäpä Leipzigissäkin vaikkapa. Ja siellä se on kaikkein rikkaista rikkaimmassa maassa, per capita mitattuna siis. Tässä ei ole järjen haivaakaan. Yeah, we have to discuss the, the uh, look. Täytyy keskustella kahden eurooppalaisen viraston toimipaikasta aika pian. Imak Lonto Ja pankkivalvontajärjestelmä myös. No ei varmaan Luxemburgin mennä. Ei se minulle kuulu, mutta ei varmaan Luxemburgin. Mutta ei se muuta sitä pointtia, joka sitten puheenjohtaja jatkaa. On mahdollisuus sijoittaa uudelleen virastoja. Ja nyt puheenvuoro komissiolle ensin. Ehkä myös investointipankille myös. Ensimmäisenä Amadeo Isi. Niin, komission puolelta ei ole lisäkommentteja. Joten kollega saa puheenvuoron minun, minun puoleltani, ei kommentteja. Kiitos puheenjohtaja DEFCO-pääosastolta. Olen sanoisin vain, että yleisesti ottaen olemme samaa mieltä lausunnossa esitetystä. Käsittelevä ulkoisia toimia täysin samaa mieltä siitä, että keskitytään kestävän kehityksen tavoitteeseen EIPn ulkoisen lainanannan valtuudessa raportoinnista. No komission asia ei ole runnota raportointimallia. Se, mikä meitä huolettaa, on se, että mitä EIP tekeekin, on yleisperiaatteiden mukaista ulkoisissa toimissa ja tätähän tehdään eri keskusteluissa. Olemme hallintoneuvostossa on artikla 19. Meillä on tiukat yhteydet myös EKPn fasiliteettiin, eli haluamme varmistaa, että kaikki ulkoisesti tehty on periaatteidemme mukaista. Ja lopuksi on paljon puhuttu pk-yrityksistä. Tuemme tätä täysin. Ja laajentaminen tässä lähestymistavassa kaikille alueille maailmassa on hyvä. Luin myös televaliokunnan ehdotukset eilen, ja hekin ehdottavat tällaista, ja painottavat myös mikrorahoitusta. Täysi tuki sille lausunnolle meidän puoleltamme. Kiitos. Thanks a lot. Any additional remarks? Kiitos. Onko vielä investointipankilta huomioita esitettävänä? Ei. I'm, I'm happy to ex- Mielelläni vastaan parin kysymykseen, jotka asettiin suoraan meille. Adrian Aupelon on nimeni. Työskentelen Brysselin eh, investointipankin toimistossa. Muutama hankala kysymys, jotka tulevat pääasiassa Espanjan varustelta, kuten tiedätte. Ei, tässä on kolmas pilari myös, aina puhutaan esiristä, mutta on myös kolmas pilari, jonka tavoitteena on parantaa investointia ilmapiiriä ja asiat, jotka esille, muun muassa alijäämäsäännöt, olevat ovat este p niin tässä siinä puututaan, olemme tunnistaneet sen ongelmaksi kyllä, P. pankkiinstituuttina ei voi muuttaa sääntöjä itse. Meidän pitää tehdä sitä yhteistyötä, voimme kerätä näyttöä siitä, mikä meistä ei toimi yhdessä komission kanssa ja muiden kanssa yrittää parantaa sääntelykehystä, jolla parannetaan sääntelyympäristöä tulevaisuudessa ettei tämä toistu enää, mutta tämä ei ole kahdenvälistä toimintaa, johon voimme ryhtyä. pk ymmärrän, tämä on hyvin tärkeä tälle valiokunnalle. Vastaakseni myös kysymykseen, moniko pk on saanut rahoitusta. 30 prosenttia IPn vuotuisesta rahoituksesta menee pk-yrityksille 2015 saavutimme 250 000 pk-yritystä Useimmat niistä olivat yhtiöitä, joissa oli alle 10 työntekijää, joten todellakin toimi mikroyritysten parissa, mutta loppujen lopuksi ei pitäisi unohtaa, ja tämä otettiin myös esille, sen teki UK-kollega, kyse on pankkiinstituutiosta, ja vaikka toimin välittäjäpankkien avulla, nämä pankit arvioivat luottoriskit yrityksissä pankkistandardin mukaan, ja jos ne eivät ole vakuuttuneita, että hanke on rahoittamisen arvoinen, niin sitten on hankalaa myös meille painostaa heitä siihen, koska he ottavat riskit. Tietyillä osa-alueilla voimme tehdä tätä riskien jakamisen olla, eli sovitaan sitä, että me katamme tappiot ja että se toimii. Erityisesti maissa kuten Espanja, Kreikka ja Italia, joissa luoton saatavuus on äärimmäisen hankalaa pk-yrityksillä, mutta loppujen lopuksi päätöksen tekee tämä välittäjäpankki sen pitää vakuuttua siitä, että hanke on kannattava. EIPn sijainti, niin brittikollega mainitsi Luxemburg, niin no, voimme pohtia muitakin vaihtoehtoja. Luxemburgin kollegat varmasti haluavat siirtyä Brysseliin tai muualle. Kysymyksiä liittyen perussopimukseen muun muassa. Tätä me emme voi muuttaa. Kiitos. And I'm happy also to provide more. Ja tarjoan yksityiskohtaista tietoa, jos on jotakin liittyen tähän keskustelun jatkoon. Kiitos. And of course Alicante is also nice. Alicantekin on kiva paikka virastolle. Niin, se vastaus mitä totesin, että haluaisin saada selville sen, että Mitkä ovat syynä siihen, että tämän kaltaisia investointeja ja hankkeista kieltäydytään? Luonnollisten riskit täytyy ottaa huomioon, ymmärrämme sen, mutta en tiedä, ovatko nämä juuri niitä, jotka rahoittavat tämänkaltaisia hankkeita. Sillä se, että ei investoida riskiin, no se, mihin se johtaa minun mielestäni, on äh, ikään kuin tämä heiluri heilahtaisi toiseen suuntaan. Eli minun omalla alueellani tämä on juuri tilanne. On tärkeää, että yhteistyötä saadaan aikaiseksi julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja tämä lasketaan sitten osaksi alijäämää ja velkaa. Muussa tapauksessa noita varoja ei tarjota. Eli missä määrin Euroopan investointipankki pyrkii ohjelmiin, jotka eivät välttämättä siis tuo tällaista ö, tuottoa. Ja se pyrkii samanaikaiseksi sääntelykehyksen, jossa rajoitetaan näitä hankkeita, jotka saattavat sitten saada aikaiseksi suurempia tuottoja. That's, uh... Luulenpa, että periaatekysymys rahoitusjärjestelystä EU:ssa No, rahoitusrajoitus ei ole investointeja edistävä alueellisesti. Niitä kuitenkin tarvittaisiin. Eli tämä asettaa tapauksen todellakin. Tätä täytyy harkita. Erityisesti kun ajatellaan, että euroskeptikot valtaavat alaa. Kestävään kehitykseen tarvitaan siis investointeja ja sitä, että ihmiset löytävät työpaikkoja. Tässä kommentti puheenjohtajalta päivään. varaesittelijältä lisäkommentti. No ei oikeastaan tietysti. Harkitsemme kaikkia kommentteja, jotka esitätte Janikille. Määräaika tarkistuksille on 17. lokakuuta kello 12. Istunnossamme 9. ja 10. marraskuuta päätämme lausunnosta ja tarkistuksista. Kiitos kovasti. Nyt lyhyt tauko. 18.30 alkaa konfliktimineraaleja koskeva trilogineuvottelu. Okay.